Okay, well, we'll, we'll get started um, because I've got an announcement. Aloitetaan minulla on ilmoituksia niin kuin yleensäkin. Ensin äh, after the chair's announcements as now indicated. Aloitetaan ensin E ja B kohta myöhemmin, E B kohta, Euroopan investointipankki. Sitten mennään ilmoituksiin, puhetaan ilmoituksiin. Kerron hiukan, mitä kuuluu trilogeille. Meillä oli toinenkin poliittinen kolmikantaneuvottelu asetuksesta viime torstaina ja eri yksityiskohtien lisäksi, kuten likviditeetti, rahoitus, repo, transaktiot, katetut obligaatiot, ja muut. Me kävimme läpi myös kesken olevia kysymyksiä, kun yritämme viedä loppuun neuvottelut tämän kuun loppuun mennessä. Sitten uusi ehdotus sen mukaan pyritään miettimään, miten nämä työt jaetaan ehdotusten mukaisesti, joten meillä tulee olemaan erittäin tiivistä sisäistä työtä sekä toimielimistä että teknisellä tasolla. Sitten seuraava poliittinen trilogi pidetään 23. lokakuuta Strasbourgissa. And we now go to item... Sitten mennään kohtaan viisi. Euroopan investointipankin vuosikertomus. Mario Mauro esittelee. Ole hyvä. Grazie, Presidente. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minä puhun lyhyesti mietinnön pääkohdat läpi. Ensinnäkin on erinomaisen tärkeää, että Euroopan investointipankki kykenee lisäämään pääomaansa. Sen takia kesäkuun neuvoston päätös oli erittäin tervetullut meille. Äh, Valtavarainministeriöt, jotka istuvat EIBn johdossa, haluat katsoa tämän mahdollisimman nopeasti. Tämä on välttämätöntä, jos Euroopan investointipankki haluaa säilyttää tripla A-luokituksensa. Mikä taas on välttämätöntä, jotta investoijat luottaisivat EIBn lainoihin, jokalainen vakuutena. Suurin osa investoista tulee EUn ulkopuolelta, joten rahoituksen vakuuttamiseksi EIPn tapauksessa täytyy nopeasti hyväksyä uusia rahoitusvälineitä, jotka hyödyntävät tehokkaasti EUn budjettivaroja ja EIPn hyvän luotonantokyvyn. Nämä projektijoukkolainojen pilottivaihe on vasta alkanut ja tulee olemaan kiinnostavaa nähdä hankejoukkolainojen tulokset pian. Ja on kiinnostavaa kehittää EUn ja Euroopan investointipankin yhteisiä rahoitusvälineitä, joka niiden täytyisi perustua selkeälle työnjaolle näiden elimien kesken. Ja niiden pitäisi hyödyntää molempien sekä julkisen että yksityisen sektorin resurssien tehokasta käyttöä. Meidän täytyy välttää myös liiallista byrokratiaa. EIP määrittelemällä ex ante tavoitteensa ja jälkikäteistarkastuksensa voi taata hankevalinnan riippumattomuuden, jotta sen resursseja käytettäisiin kestävällä tavalla. EIPn täytyy myöskin taata parempaa seurattavuutta ja parempaa sen rahoituksen auditointia, erityisesti EUn ulkopuolella tapahtuvaan rahoitukseen liittyen. Olen allekirjoittanut tässä EIPn konsultointia. Ja kysymys ei ole mikään varojen puutteesta, vaan siitä, että hankkeesta puuttuu johtamistaitoa. Ja tämä segmentti kärsii siitä. EU toimii hyvin. EUn sisällä sen pitäisi keskittyä pienempiin yrityksiin, mutta sen pitäisi kehittää edelleen mikrorahoitushankkeisiin liittyviä toimia. Ja sen pitäisi osallistaa enemmän luottolaitoksia pk-yritysten tueksi, mukaan lukien epätavanomaiset rahoitusalan toimijat. se kannatan myös, että EIP tukisi sosiaalitaloutta, joka osaltaan auttaa vaurauden ja työllisyyden edistämisessä. Se voidaan tehdä vakuustakuujärjestelmä, joka on mahdollisimman joustava nykysääntöjen puitteissa ja ottaa huomioon synergiat tähän sosiaalitalouden yrityshankkeeseen. Meidän täytyy myös kehittää uusi rahoitusväline kulttuuri- ja koulutussektorille, luovalle sektorille, johon rahoituskriisi on iskenyt pahasti. Ei on erittäin hankalassa asemassa. Se joutuu työskentelemään aloilla, joihin jäsenvaltioiden leikkaukset pahiten iskevät tiukka julkinen talous on päivän sävel, mutta Euroopan taloudessa meidän täytyy ajatella sitä vaikeaa keskustelua, joka meillä lähivuosina päivinä on monivuotisesta rahoituskehyksestä, joten ei toiminta tutkimus- ja kehitystyössä, energiatehokkuudessa, maataloudessa ja resurssitehdokkuuden alueella ja synergia rakenne rahastojen ja Horisontti 22 ohjelmien välillä on tärkeintä ja ulkopuolelle suuntautuvissa toimissa olemme erityisesti Välimeren alueesta kiinnostuneita ja vetoamme siihen, että EIP tukee infrastruktuuriinvestointeja ja pieniyrityksiä tuolla. Tämä pätee myös ilmastonmuutokseen ja tukemalla taloudellista ja poliittista edistämistä on myös tärkeää, että se on EUn pankki ulkoisessa yhteistyössä kehitysapupolitiikassa. Että se keskittyy alueella, jossa sillä on suurin vaikutusmahdollisuus, kuten lähitulevaisuuden jäsenmaat, laajentumismaat. EIPllä täytyy olla erityisrooli ää, EUn pankkina, ja se on myöskin Euroopan ulkosuuden hallinnon luonnollinen kumppani. Mietinnössä tarkistelen myös muita kysymyksiä, joitakin yksityiskohtaisemminkin, joitakin, jotka jo tässä mainitsin, mutta ottaen, että meillä on rajoitteet tämän mietinnön koolle on vähän hieman yleisluontoisempi esityksessä. Ja täällä on, äh, otan mielelläni vastaan kaikkia tarkistuksia, jotka auttavat minua olemaan hieman kattavampi. Tarkistusten, tarkistusten takaraja on lokakuun 25. Minulla on ollut epämuodollinen tapaaminen verjostelijoiden kanssa. Siellä on otettu kiinnostavia asioita esille ja niistä on helppo olla samaa mieltä. Kutas. Thank you, Madam Chair. First... teksti on tasapainoinen luoteeltaan ja toteaisin vain sen verran tekstistä, jotka mielestäni kuuluisivat tekstiin. nyt siihen liittyen esittämään tarkistuksia. Ensinnäkin meidän tulisi pyytää investointi pankkia keskittämään toimiinsa suuren työttömyyden alueisiin ja pienen tulojen alueisiin. Esimerkiksi joukohankkeen velkakirjojen kautta. Pankkiunionia kohti suuntautuessa meidän täytyy katsoa, että minkälaisia vaikutuksia sillä on investointipankin toiminnalle. Kolmanneksi todettakoon, että kyllä EIP pitäisi toimia itsenäisemmin, sillä usein on käynyt niin, että rahoitus ei löydä tietää PK-yrityksiin, vaan nämä rahat jäävät välittäjille. Ja yksi ratkaisumalli olisi sellainen, että EB käyttäisi näitä riskinjakovälineitä enenevässä määrin hyväksi. Toivoisin, että esittelijä niin muistatte varmaankin, että Ekon valiokunta pyysi viime vuonna omassa lausunnossaan, että me laatisimme oman Tota, luettelon ja minun mielestäni tätä, tämä pyyntö tulisi toistaa. Kuten esittelijä totesi, niin avoimuus on erittäin keskeisellä sijalla. Kattava tieto hankkeisiin liittyen pitäisi olla kaikkien saatavilla, ei ainoastaan nämä toteutettavuustiedot, vaan myöskin ne, jotka saavat näitä varoja, ketkä ovat välittäjiä, sitten lainojen määrä sekä alueet ja alat. Nämä kolme asiaa halusin tässä ensimmäisessä käsittelyssä ottaa esille. Ja kiitokset hyvästä yhteistyöstä, arvon kollegat. Kiitoksia. Uh, Theodore. Kiitoksia. Theodore. I, I would also like to... Haluaisin myös kiittää esittelijää tosiaankin tasapainoisesta mietinnöstä ja yhte, hyvästä yhteistyöhengestä. Ja haluaisin myös onnitella samalta pohjalta kuin aikaisempikin puhuja. Meidän sellaisia paikkoja Euroopasta löytyy, jossa työttömyys on yli 25 prosenttia, joten sitten on myös euroalue. Monin tavoin se ei toimi. Se on olennaisilta osin tavallaan rikki hajalla, koska on olemassa ero koron 200 jopa 500 peruspisteeseen on tämä ero riippuen eh, euroalueen eri alueista, joten meidän täytyy Euroopan investointipankissa olla erittäin aktiivisia näissä kysymyksissä, koska kukaan muu ei oikeastaan näistä asioista välitä eikä toimi aktiivisesti. Se on suuri menetys, jos, jos neljännes työvoimasta jossakin maassa tai viidesosa heistä on työttömänä tekemättä mitään. Se on suuri taloudellinen tappio ja epäonnistumme. Tämän lisäksi haluaisin vielä sanoa, että se tapa, millä hankejoukkolainat tällä hetkellä on ajateltu, sulkevat pois kyseiset alueet. Ja mielestäni tätä pitää tarkastella myös huolella. Sitten lopuksi meidän täytyy ymmärtää, että tämä koko sijoitustoiminta, joka on alkamassa, on vain 0,3 prosenttia suhteessa BKT Euroopassa. Joten me puhumme kyllä erittäin pienestä investointitoiminnasta, eikä varmastikaan tällainen riitä muuttamaan mitään huomattavalla tavalla. Haluan kuitenkin vielä kiittää herra Mauroa. Thank you. There... Kiitoksia. Onko vihreistä joku paikalla puhumassa? Kyllä. N- niin, herra Beset, olkaa hyvä. Kiitos, arvo puheenjohtaja. Haluaisin sanoa herra Mauralle vihreiden nimessä, nimissä, että me vilpittömästi jaamme hänen arvionsa EIPn roolista ja merkityksestä, EUn pankin roolista, joka sen merkitys kasvaa entisestään nyt, koska se on talouden kasvun väline budjettikurin aikana. Meidän näkökulmastamme se on jopa kasvusopimukseen avain. Me kutsumme kasvusopimusta vielä investointisopimukseksi, se joka on osa EUn budjettisopimuksia ja talousarviosopimuksia. EIPn uusille laina mahdollisuuksille me annamme tukemme myöskin pk-yrityksien tukemiselle myöskin sen oman päin oman kasvattamiselle 10 miljardilla eurolla. Haluamme myöskin rahoitus, hallin, hallintoa, transparenssia. Mutta miksi? Mitä prioriteetteja ajatellen? Vihreät ovat jättäneet ja tulevat tekemään tarkistuksia, tarkistuksenne, jolla pyritään täsmentämään tu- sille, mitä ää, resurssitehokkuus, innovoinnin tukeminen ja strategisten infrastruktuurien tukeminen kannattaa tarkoittaa. Me haluamme paremmin kohdistaa investoinnit taloutemme ekologiselle muutokselle paremmin kuin EIV nyt tekee energiatehokkuuteen, uusiutuvan energialähteisiin, kestävään kulitukseen. Kaik, haluamme tukea kaikkea sitä, joka tukee taloutemme ekologista muutosta vihreän talouteen. Me tarkituksella haluamme antaa parempia neuvoja EIPn suuntautumiselle, niin että ää, kompassi näyttää oikeaan suuntaan kriisistä pois. Dirk. Thank you. Dirk. Doug. Kiitoksia. Haluan kiittää herra Mauro hänen tekemästään työstä tässä. Mietin hän oikeassa, kun hän sanoi, että EIPn rooli on ratkaiseva. Meidän pitää rohkaista sen kunnollista toimintaa erityisesti sen roolissa, kun se pyrkii avustamaan PK-yrityksiä ja mikroluottojen antajia. Tämä toiminta tulee huomattavasti helpottamaan, kun pyritään elpyttämään talousta. Mietintö hyötyisi siitä, että annettaisiin nimenomaan tällä saralla ja tulenkin tekemään tarkistuksia, jotka auttavat korjaamaan tässä suuntaa. Oh. Thank you. It's coffee break, sorry. Kahvitaukoa tässä vietän, anteeksi. Ja lyhyesti selitän näitä muutoksia tässä yhteydessä. Ennen kaikkea haluan vedota, että valiokunta tarkastelisi sitä, miten voitaisiin ehkä tukea ja tehostaa olemassa olevia ohjelmia koordinoiden ne EIPn toiminnan kanssa. Minä puhun Jeremistä, Jasmin, Jasmin aloitteista. Nämä ohjelmat aivan erityisesti kohdentavat toiminsa mikroluotonantajiin, pk-yrityksiin, niissä yrityksissä, joilla on kovat ajat, ne on vaikea saada rahoitusta tällä hetkellä. Myös tämän tyyppiset yritykset suoraan vaikuttavat talouden elpymiseen paikallisella tasolla synnyttävät kasvua ja työpaikkoja. PK-yritykset ovat meidän koneemme ja meidän pitää tukea näitä ohjelmilla näitä yrityksiä. Haluaisin, että EIP jatkossakin käyttää hyväksi näitä aloitteita ja meidän pitäisi rohkaista tätä toimintaa. EIP voisi antaa esimerkiksi suuntaviivat parhaimmista käytännöistä. Toiseksi ja liittyen tähän asiaan on EIPn lainanantoprioriteetit, jossa identifioidaan tarve laajentaa pankkikumppanien määrää, mitä tulee pk-yritysten lainanantoon. Tässä haluaisimme korostaa sitä, että mitä uusien ei-perinteellisten välikäsien lisäksi riskinjako on myös tärkeä perustelu tässä. Se edelleen tulee rohkaisemaan pankkeja sallimaan rahoitusta myös pk-yrityksille. Kolmanneksi se, että otetaan käyttöön hankejoukolla, niin tätä tätä pitäisi kiirehtiä. On ratkaisevan tärkeää, että otamme tarpeeksi aikaa ja kunnolla arvioimme pitkän aikavälin rahoituskelpoisuuden tässä välineessä. Meidän pitäisi aivan erityisesti tarkastella, miten se vaikuttaa EUn talousarvioon ja miten se voi, sitä voidaan katsoa riskinjaossa olisikin järkevää siirtyä sen jälkeen vasta toisen vaiheeseen. Mitä tulee näihin projekteihin, on parempi käyttää aikaa, että tulee hyviä projekteja, eikä rynnätä kuluttamaan rahaa, vaan jossa syntyy epäselvää laatua. Ja EIPn puheenjohtaja, presidentti on tietävät näistä vaikeuksista äh, vastaanottokyvystä niin edelleen. Sitten viittaan vielä horisontti 2020. 20. Ehdottaisin, että lisättäisiin vihreitä teknologioita, mitä tulee jätevesipuhdistukseen ja kierrätykseen. Näihin äh, pitäisi aivan erityisesti keskittyä. Se, että on niin vähän tiettyjä resursseja mukaan lukien puhdas juomavesi, se on ongelma, joka tulee vaikuttamaan kaikkiin, eikä vain Euroopassa, vaan koko maailmassa tämä tulee olemaan ongelmana. Ja kaikki hyötyisivät teknologian kehityksestä, jota saadaan aikaan kierrätyksen alalla. Se tulee suoraan vaikuttamaan ympäristöömme. Kiitos. Thank you, uh, Nicholas. Kiitoksia, Nikolas Twentis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ... puheenjohtaja, minä haluaisin puolestani kiittää esittelijää ja erityisesti muistuttaisin häntä häntä poliittisen ryhmämme painotuksista liittyen erityisiin eri, erityisiin kohtiin hänen mietinnössä Ottaa huomioon kriisin ja työttömyyden kasvun monissa maissa. Pyrkiessämme edistämään kasvua, ja, mutta maiden taloudellinen lähestyminen etenee, katoaa yhä enemmän tällaisena tavoitteena. Euroopan investointipankilla voi olla roolinsa, vaikka sen rooli ja liikevaihto mitattuna Euroopan, suhteutettuna Euroopan BKT on rajoitettu. Siksi haluamme Äh, kiinnittää huomiota ep vaikka se mikään yleislääke ei voi olla. Tarkastelukaudella EIPn reaktiot ovat olleet hitaita tai niitä ei ole ollut. Ja tätä ongelmaa ei ole helppo ratkaista. Tämä luottoluokituksen hakeminen, kolme tripla luottoluokituksen saavuttaminen on vaativaa. Ja voisi päätellä, että äh, alhaisempi luottoluokitus voisi jopa auttaa luotonannon laajentamiseen. Oli mikä oli esittelijä, ei ole oikein onnistunut selittämään, millä kriteereillä EIP hylkää lainahakemuksia. Silti EIPn reaktiot ovat hidastuneet, vaikka se laina tarvitaan. Sen pitäisi keskittää aloitteensa erityisesti niihin maihin, joilla on suurimmat ongelmansa – No tässä viittaa myös oma maani. Mitä pk-yritykseen tulee, sen toimiin ei vaikuta ainoastaan ne ongelmat, joihin esittelijä viitannut, vaan myös investointien, investoijien vaatimukset vaikuttavat tähän. Meidän on löydettävä toimivia ratkaisuja tällä alueella. Näin ainakin ymmärsin asian, kun meillä oli keskustelu EIPn pääjohtajan kanssa viime kokouksessa. Ja siksi me halusimme tarkempaa valvontaa, jolla vältettäisiin mainitsemani tyyppiset käytännöt, jotka ovat epäilyttäviä. Haluaisin myös kiittää esittelijää muutoksista mietintöä ja uskon, että ää, tarkistuksella tulemme parantamaan ehdotusta. Uh, thank you very much. Is there anybody else? Kiitoksia. Haluaako joku muu jäsen puhua? EIP, edustaja ehkä, ei ole pakko, mutta meillä on kyllä aikaa, jos te haluatte. Thank you, Chair. Uh, well... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää esittelijä Moroa tasapainoisesta asiakirjasta. Hyvää työtä hän on tehnyt. Muutama huomio niihin kommentteihin, joita täällä on esitetty joukohankkevelkakirjalainoihin. tiedätte, että asetus hyväksyttiin hiljattain heinäkuussa. Se astui elokuussa voimaan ja kyllä tässä tietenkin menee aikansa ennen kuin hyviä hankkeita saadaan aikaiseksi, mutta kyse on alkuvaiheista, pilottivaiheista. Me testaamme tätä välinettä ja me tulemme parantamaan sitä sitten tulevia hankkeita silmällä pitäen. Mitä tulee pääoman kasvattamiseen, mekin olemme tyytyväisiä siihen, koska sitä kautta voidaan kasvua ja työllisyyttä ajaa unionissa. Suurin osa pääoman korottamisesta maksetaan ensi vuoden maaliskuuhun mennessä, joten me oikeastaan nyt jo voimme aloittaa uudelta pohjalta me tulemme panostamaan erityisesti PK-yritykseen, laajennamme tätä välittäjäpohjaa. pohjaa. Se on yksi uudistuksemme pääpainopistealueista. Tästä sovittiin jo viime vuoden puolella ja tarkoituksenamme on myöskin panostaa juuri tähän neuvontapalvelupuoleen. Sitä varten on uusi yksikökin perustettiin. Ja mitä tulee sosiaaliseen mukaanottamiseen, se on tietenkin mukana ja meillä on tämä mikrorahoitusväline. Ja yhteistyössä komission kanssa me yritämme parantaa näitä välineitä siten, että huomioimme myöskin sosiaalisen innovoinnin ja sosiaalisen mukaanottamisen. Avoimuuttakin halutaan lisätä. Me yritämme toimia aina mahdollisimman avoimessa hengessä, mutta mikäli te haluatte vahvistaa valvontaa, niin kyllä se meille sopii. Toivottavasti en unohtanut mitään, mutta eiköhän tässä tullut katettua ne keskeisimmät asiat. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Mario, ole hyvä. Si, grazie Presidente, ringrazio tutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän työtovereita heidän puheenvuoroistaan. Kuten monet ovat sanoneet, sanoneet niin kuin viimeisimmätkin puhujat, niin meidän pitää saada aikaan tällainen hyvää tekevä kehä, kun ajatellaan EIPn tarvetta pitää kiinni kolmen A-luokkaluokitusten, jotta voidaan houkutella investointia samanaikaisesti toivoa, että tätä kautta voidaan auttaa maita ja alueita, jotka eniten kärsivät Euroopassa. Se ei tule olemaan helppoa se ratkaista, mutta minä toivon, että päätavoitteenamme on pitää kiinni EIPstä, koska kun ajatellaan tämän vaivan tilannetta, tämä on yksi harvoja paikkoja, joiden kautta voimme saada markkinoilta varoja, joita sitten voidaan käyttää projekteissa ja tätä kautta voidaan auttaa pieniä yrityksiä Euroopassa. Joka tapauksessa minä kuuntelin huolella kaikkia kommentteja ja uskon, että pystyn saamaan kollegon, kollegojani mukaan vielä enemmän, kun puhutaan näistä tarkistuksista varjoesittelyiden kokouksessa, vaikkakaan en välttämättä että voi edetä tässä aika omitussa tarkistuksessa, koski kahvitaukkoa, joku tuli täällä esille. Obviously had a... Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet tämän esittelyn. Tarkistus pitäisi jättää 25. lokakuuta mennessä. Tarkistuksia käsitellään 19. marraskuuta. Äänestään valiokunnassa 10. tammikuuta. Tarkoituksena on päästä sitten täysistuntoon helmikuussa. Kiitoksia kovasti. Seuraava kohta esityslistalla. tämä pitää tulla vielä hetkeen. Hetkinen. Niin Kane mietintö. Ymmärtääkseni EPP itse asiassa, tai Markus ei tule olemaan paikalla. Said on paikalla. Olle, Olle Smith ei ole vielä paikalla. Onko Emili paikalla? Tuleeko hän? Jyrkenkään ei ole vielä täällä. Ehkä Kei olisi hyvä idea, jos meillähän on, voisimme pitää sen viiden kuuden minuutin tauon ennen kuin varjoesittelijät saapuvat. Anteeksi, pieni tämä häiriö. Okay, we have managed to acquire a few more shadows for the next item. So... Me voimme nyt jatkaa. Tulemme keskustelemaan yleisen edulta kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevia erityisvaatimuksia. Ja sen jälkeen siirrymme esityslistan kohtaan neljä ja tämä lienee yhteiskeskustelu. Annan puheenvuoron Keille. The two dossiers together. Kiitos. Käyn nämä molemmat asiakirjat samaan aikaan läpi, koska ne liittyvät sisällöllisesti läheisesti toisiinsa. Niin perusteluosa on aika lailla kattava, joten en esittele asiaa sen kummemmin sillä minun mielestäni perusteluosa kertoo kaiken taustasta, jotta voi ymmärtää, miksi tietyt asiat on hoidettu, kuten ne on hoidettu. Saanen kiinnittää huomioon siihen, että tämä lausunto on aika lailla pidättyväinen, se ei ole kovinkaan kattava, ja meidän kompetenssi liittyy juuri tähän määritelmään, erityisesti esimerkiksi rooliin ja vuoropuheluun muiden toimijoiden kanssa. Ja mitä tulee kilpailupuoleen, niin me olemme juurivaliokunnan kanssa yhteisvastuussa ja minä olen yrittänyt selkeästi katsoa vain ainoastaan meidän kompetenssia, enkä lähteä katsomaan sitä asiaa, joka kuuluu enemmänkin jurivaliokunnan tehtäväkenttään. Kun katsotaan tätä tekstiä, niin, niin olen esittänyt muutamia muutoksia, jotka ovat Ekon mietinnön mukaisia, joista melkein yksimielisellä päätöksellä päätettiin viime vuoden puolella. Ja ne, jotka ovat lukeneet tämän alkuperäisen tekstin, valiokunta-aloitteisen tekstin, ja vertaatte sitä komission ehdotukseen, niin komissio ei kyllä juurikaan huomioinut sitä, mitä me olemme esittäneet, joten todettakoon, että Meillä on olemassa hyvinkin erilaiset kannat eri jäsenvaltioissa ja jäsenvaltiot tulkitsevat näitä tilintarkastusvaatimuksia eri tavalla, joten kyllä me tarvitsemme yhteistä säveltä. Mitä tulee valiokunta aloitteeseen tekstiin, niin silloin paneuduimme alun alkaen laatuun ja siihen minäkin olen yrittänyt panostaa ja että se on kaiken A ja O. Ja mitä tulee määritelmään koskien yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, niin tässä minä totean, että tilintarkastus on tilintarkastus riippumatta alasta, mihin tämä tarkastus kohdistuu tai mihin yritykseen se kohdistuu. Tärkeää on, että meillä on olemassa yhdenmukaiset kriteerit ja tämä viesti välitettiin Ekon valiokunnassa myöskin silloin, kun valiokunta-aloitteessa tekstiä laadittiin ja siitä periaatteesta olen pitänyt kiinni myöskin näissä tarkistuksissani. Käytän siis samaa logiikkaa Eli että en lähde määrittelemään tätä suurta yritystä tai yleisen edun kannalta merkittävää yhteisön lakisääteistä tilintarkastusta. Eli meillä pitäisi olla kuitenkin samat kriteerit riippumatta siitä, minkälaista yrityksestä on kyse. Mutta me olemme sanoneet, että meidän tulisi ottaa myöskin tilintarkastuskriteereissä huomioon tämä varojen volyymi USITS ja Mutexit on huomioitu ja tiedän, että myöskin näissä asiakirjoissa, muissa asiakirjoissa tarkastellaan muitakin kysymyksiä, joten ehkäpä meidän mielestäni USITS ja ifak pitäisi huomioida. Eli en tarkoita tällä sitä, että nämä rahastot pitäisi ottaa kokonaan pois soveltamisalan piiristä, koska mehän tiedämme, että viime aikoina on tapahtunut suurinkin väärinkäytöksiä, mutta Ekon valiokunnassa mielestäni me olemme tehneet hartiavoimin töitä juuri tallettajien osalta useammissakin lainsäädäntöasiakirjoissa ja tästäpä syystä mielestäni ei ole tarpeen lähteä näitä kysymyksiä tässä asiakirjassa selvittämään. Ja sitten Esman rooliakin olen yrittänyt tarkentaa. On tietenkin helppoa lähteä katsomaan tätä Esman kysymystä, mutta toteaisin, että minun mielestäni tämä ehdotukseni ei liity siihen, että poistettaisiin kokonaan tämä Esman rooli. Esman rooli on erittäin vahva, ainakin komission lähestymistavan mukaan. Ja se komission ehdotuksen mukaan koordinoisi toimia ja laatisi sääntöjä ja pyrkisi löytämään unionin laajuiset yhtenäiset tilintarkastussäännöt. Mutta jos katsotaan tarkkaan sitä, ketkä tästä valvonnasta vastaavat, niin ainoastaan viisi jäsenvaltion säätelyviranomaisista vastaavat myöskin tarkastustoiminnasta. He Niin, koska ESMA toimii jo nykyiselläänkin voimavaransa äärirajoilla, niin ehkäpä olisi järkevää, että me muotoilisimme sellaisen toimijan, joka voisi toimia sitten kaiken kattavasti koko Euroopan unionin alueella. Ja tämä eurooppalainen EGAOB-järjestelmä on jo olemassa, joka voisi tämän tehtävän hoitaa. Ja vaikka tämä taho ei ole kolmannen tason komitea eikä voi saada samoja toimivaltuuksia kuin ESMA, niin minä olen yrittänyt antaa tarkistusten kautta sille mahdollisimman laajan mandaatin, mutta se olisi kuitenkin virallisesti komissiota tukeva neuvoantava elin. Ehkäpä on mahdollista, että EGAOBsta tulisi ö, täysivaltainen taho ja sitä kautta se voisi saada myöskin vahvemman mandaatin. Mutta kaikki riippuu siitä, mitä parlamentissa ja neuvostossa asian suhteen päätetään. Ja nyt jään mielenkiinnolla kuuntelemaan kollegoiden kommentteja, eli miten pitkälle tämän asian tiimoilta voidaan mennä. Kyse ei ole siitä, etteikö me halutaisiin koordinaatiota ja valvontaa Euroopan laajuisesti, vaan kyse on siitä, että kuka olisi se taho, joka voisi asiantuntevasti koordinoida tätä tarkastustyötä unionin laajuisesti. Ja sitten kolmas ala, eli vuoropuhelu kansallisten säätelijöiden kesken. Kun katsotaan direktiivi kakkosta, niin siinähän sanotaan, että työ olisi pitänyt käynnistyä aikaa sitten, mutta on selvää, että monissa jäsenvaltioissa näin ei vaan käynyt. Tarkastajat eivät ole valvontaviranomaisia, mutta ne voivat antaa sääntelijöille tukea siitä, mitkä ovat tällä hetkellä markkinoilla valitsevat lainsä, Ja voi olla mahdollista edetä kahdella eri raiteella ja näin voitaisiin varmistaa, että me olemme todellakin tietoisia siitä, mitä markkinoilla tapahtuu, erityisesti rahoituslaitoksissa ja ö, yritysmaailmassa. Lisäksi me voisimme käyttää myöskin kolmejakoista lähestymistapaa, eli että tarkastuksen kohteena oleva yritys olisi tietyissä tarkastusvaiheissa mukana tässä vuoropuhelussa. Me olemme sanoneet, että tämä pitäisi perustua säännöllisyyteen ja että ainakin kahteen, kaksi kertaa vuodessa tällainen tarkastus toteutettaisiin. Eli näin voitaisiin varmistaa, että vuoropuhelu toimisi säännönmukaisesti. Sitä kautta saataisiin kaikissa yrityksissä paremmat ö, toimintakäytänteet aikaiseksi. Minun mielestäni on tärkeää varmistaa, että alakohtaisia vuoropuhelujakin käydään ja EU-ssa. Ja nyt kun ESRB on olemassa, niin on tärkeää, että ne, joilla on asia erityisesti rahoituspalvelusektorilla, niin voisivat informoida ESRBtä, kertoa ESRBlle siitä, millä tavalla ala on kehittynyt, mihin suuntaan ollaan menessä. Tarkastajat voisivat siis katsoa, onko systeemi riskiä syntymässä ja olisi hyvä, jos nämä tahot voisivat sitten välittää tietoa eteenpäin. Ja sitten vielä seuraava ala eli kilpailu. Ja kun katsotaan alkuperäistä valiokunta tekstiä, niin siellä viitataan useampaan otteeseen kilpailuun ja pohdimme sitä, että miten voimme parantaa juuri tilintarkastustoimintaa. Ja tuskinpa kukaan on tyytyväinen nykyiseen järjestelmään, eli että suurimpien yritysten osalta me käytämme vain ainoastaan, käytetään vain ainoastaan neljää suurinta tilintarkastusvalvontatahoa. Meidän pitäisi katsoa juuri kustannushyötyanalyysejä ja pyrkiä välttämään turhia kustannuksia, joita syntyisi yrityksissä, varsinkin kun tällä hetkellä eletään kriisin aikoja, ainakaan jos siitä ei ole hirveästi lisää hyötyä olemassa. Komissiosta löytyy paljon analyysitietoa, mutta varsinaista tietoa siitä, että minkälainen lisäarvo tällaisesta uudesta järjestelmästä olisi, niin sellaista tietoa ei vielä löydy. Me voitaisiin käyttää tällaista, meidän tulisi välttää tällaista rotatointijärjestelmää globaalisti toimivat yritykset joutuvat toimimaan jär, erään järjestelmän kautta ja se tarkoittaa sitä, että ei tulisi turhaan tällaista kumppanivaihtojärjestelmää käyttää, koska se johtaisi kustannusten paisumiseen. Ja kun katsotaan kilpailutuskysymystä, niin minulla on toisenlainen näkemys. Minun mielestäni kilpailutusta tulisi käyttää, sillä yritysten tilintarkastus, tilintarkastajat toiminta on olemassa, mutta aina jää mie- on päällimmäisenä ajatuksena se, että saammeko rahalle parasta mahdollista vastinetta. Jos käytettäisiin jaettua tilintarkastusta, niin minun mielestäni se voisi olla toimiva järjestelmä jos yhdellä olisi koko konsernin osalta tilintarkastus vastuu, niin se voisi olla hyvä, mutta jotkut yritykset voisivat keskittyä tiettyihin yksittäisiin aloihin, mutta se käytännössä tarkoittaisi sitä, että yrityskohtaisesti tehtäisiin tällainen päätös ja tilintarkastusvaliokunta sitten tekisi itse myöskin päätöksen, mutta tämä olisi vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä. Toinen asia, joka on hyvin kannattava bisnestä, on juuri näiden oheispalveluiden tarkastus ja niiden palveluiden tarjoaminen. Komission ehdotuksessa viitataan juuri näihin oheispalveluihin, mutta me tiedämme, että järjestelmä ei toimi vielä aukottamis, aukottomasti. Kun otetaan huomioon miten isot rahat näissä ohespalveluissa on, niin olisi hyvä, jos pienetkin tilintarkastusyritykset voisivat tehdä yhteistyötä suurien, suurien yritysten kanssa. Ja siitä olisi niille hyötyä silloin, kun he lähtevät mukaan kilpailuprosessiin silloin, kun kyse koko konsernin tilintarkastustoiminnasta. Eli kilpailutuksen tarkoituksena oheispalveluiden ja rahoituspalveluiden osalta on se, että tarkastusvaliokunnat voivat säännöllisesti seurata tehtyä työtä ja arvioida juuri laatuun perustuen sitä, että onko siitä yritykselle ja koko yhteiskunnalle hyötyä. On tärkeää, että valiokunta toimii vahvi, vahvalta pohjalta ja asiantuntevasti. Ja tämän asian olen yrittänyt ottaa esille juuri tässä omassa tekstissäni. Jos teillä on jotain kommentteja, niin mielelläni jää niitä kuuntelemaan. Tämä prosessi on vielä käynnissä ja tietenkin on tarkoituksena löytää se yhteinen sävel. Kiitoksia. I've been told that Marcus Kiitoksia. Minulle tässä kerrotaan, että Markus, Markus ei voi tulla paikalle, eikä ilmeisesti kukaan häntä korvaakaan, ellei sitten joku EPPstä halua korvata häntä lennosta. No, sitten saa itsen. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijälle. Minun mielestäni tämä luonnos on erinomainen lähtökohta keskusteluille. On tietenkin selvää, että me ole kaikista asioista samaa mieltä, mutta minä uskon, että me olemme päässeet jo lähemmäs toisiamme ja minun mielestäni komission tekstikin on hyvä lähtökohta. Kriisi on osoittanut, että tarkastuksen laatua on parannettava. Se voidaan toteuttaa eri tavoin. Komission ehdotuksesta löytyy erinäisiä ehdotuksia, mutta tavoitteena pitäisi aina olla se, että me pohdimme sitä, että miten voimme mahdollisimman tarkasti selvittää yrityksen toimintakyky, eli että investoijat, sijoittajat, pankit ja valvojat voivat luottaa näihin tarkastusselvityksiin. Eli kyllä uudistusta tällä sektorilla tarvitaan. Haluaisin ottaa esille muutamia seikkoja. Keskeisin kysymys liittyy tähän rotaatioasiaan, joka esittelijäkin mainitsi. Minusta tuntuu siltä, että se on keskeinen kysymys, jos me haluamme näitä markkinoiden rakenteita lähteä muuttamaan. Mutta jos haluamme tätä rotaointijärjestelmää käyttää, niin se pitäisi toimia tietenkin siten, ettei aina pieni piiri pyöri keskenään, vaan että toimittaisiin laajemmin. Ja ettei tämä aika saisi olla liian lyhyt. Me voimme toki keskustella siitä, että kuinka monesta vuodesta olisi kyse. Komission ehdotus on ehkä liian suppea aikarajat ovat liian lyhyet. Ehkä meidän tulisi sitä vielä tarkastella. Ehkäpä voisin käyttää yhdistelmäjärjestelmää. Eli käytettäisiin myöskin tätä yhteistä tarkastustoimintajärjestelmää. Ehkä tässä voitaisiin käyttää tätä 50-50 jakoa tai 60-40 jakoa, eikä sillä tavalla, että joku toimii 90 prosentin osuudella ja toinen taho sitten 10 prosentin osuudella. Minun mielestäni periaate siitä, että pyritään kaikin keinoin varmistavaan tilin tarkastusten oikeellisuus – Ja sitten, jos katsotaan olemassa olevia riskejä, intressikonflikteja ja muita vastaavanlaisia kysymyksiä, niin meidän tietenkin yritykset pyrkivät pitämään kynsinhampaan kiinni näistä oheispalvelutarkastuksista. Tähänkin liittyen komissio on esittänyt oman ehdotuksensa, mutta Mielestäni niin meidän pitäisi pyrkiä varmistamaan, ettei intressiristiriitoja pääse syntymään. Mitä tähän nimenomaiseen seikkaan tulee, niin minun mielestäni esittelijän ehdotus on riittämätön. Me tulemme omilla tarkistuksilla vahvistamaan tätä esittelijän esittämää kantaa. Valvontaakin täytyy, tilintarkastus täytyy Tilintarkastusta täytyy siis valvoa, se on sanomattakin selvää, mutta me tiedämme, että kansallisella tasolla on olemassa erinäisiä puutteita. Alankomaissa, Saksassa, yhdistyneessä kuningaskunnassa muun muassa on esitetty kriittisiä kommentteja tähän liittyen me tarvitsemme eurooppalaisen tehokkaan rahoitusalan valvonnan. Minä uskon, että ESMA voisi toimia tehokkaasti ja yhteistyössä esittelijän kanssa voimme toki etsiä myöskin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, mutta kaiken A ja O on tietenkin se, että eurooppalaisella tasolla valvontatoiminta olisi mahdollisimman tehokasta. Ja tähän toimintaan osallistuisivat myöskin kansalliset valvojat. Ja sitten ehdotus, mitä tulee yrityksen sisäiseen valvontatoimintaan, minun mielestäni valiokunnan pitäisi pystyä toimimaan itsenäisesti ja mahdollisimman laajan, laajaan tietoon nojautuen, jotta tarkastustoiminta voisi olla mahdollisimman luotettavaa ja ö, tehokasta. Muutoksia toki tarvitaan nykyiseen järjestelmään liittyen komission ehdotus luo hyvän pohjan tälle uudistukselle ja esittelijä on esittänyt omia tarkastuksiaan ja mielenkiinnolla nyt jäänkin sitten tekemään tätä yhteistyötä kollegoiden kanssa. Kiitoksia. I'll, I'll keep on going through the shadow. Jean-Paul, even... Jean-Paul, sinä halusit puhua varjaesittelystä lopuksi, joten Alden varjoesittelijä seuraava on Ulla Schmidt. Kiitos, arva puheenjohtaja. Kiitos, Kei. Oikein hyvä mietintö, kuten aina. Ehkäpä sinun pitäisi joskus miettiä, että jos ei on britannia on EUn ulkopuolella, että olisi täällä esittämässä hienoja ideoitasi. Se sivuhuomautuksena. Auditoinnin rooli ja sovellusalla on laaja ja markkinoiden ja säätelyn uudistusten ongelmien näkökulmasta niitä kannattaa arvioida. Ja varmasti voimme olla samaa mieltä siitä, että jotain tarvitsee tehdä. Kysymys on siitä, miten. Okei, mainitsit, että, että tilintarkistuksen prosessin laatu on avainasemassa. Ja miten tilintarkastuksen mandaattia voidaan laajentaa? Me tarvitsemme maailmanlaajuista informaation standardia tilintarkastajille ja to- toivottavasti voimme tukea kansainvälisen tilintarkastusjärjestön työtä tilintarkastuksen laadun suhteen. Varmasti viime ku- viikot, jopa kuukaudet meitä on lobattu ankarasti. Mutta uskon, että me koemme, että laatua täytyy parantaa. Keinoista voidaan puhua. Direktiivi vai asetus? Minä olen pienemmästä maasta. Silvi ei halua, että sanon niin. Mutta näin se nyt vaan on. Jos meillä on asetus, se saattaa monimutkaistua. Meillä pitäisi olla periaatepohjainen direktiivi. Ymmärrän kyllä vasta-argumenttejakin. Mutta maissa on eroja. Ja eri tapoja käsitellä asioita. jatkotiedotukset tässä liittyvät, ehdottavat jotain, jota tilintarkastuksessa omassa maassani käytetään. Ja meillä on erilaisia yritysten hallintoperinteitä, corporate governance-perinteitä. Ja niitä pitäisi kunnioittaa. Eikä tällainen niin yhdenkaan ratkaisu aina auta. Ja toivon, että tämä heijastuu ehdotuksissa. Sitten pari kommenttia. Yhteiset tilintarkistukset. Olen skeptinen pakollisten yhteisten tilintarkastuksen suhteen. Se saattaa olla turhia hallinnollisia taakkoja ja kustannuksia, kuten mietissä todetaan. Ja sitten lakisääteinen tilintarkastajan kierrättäminen. Tämä on tietysti yksi herkivistä kysymyksistä ja poliittisestikin sitä. Kilpailu on iso ongelma, sitä olemme varmaan samaa mieltä. Siksi meidän on luotava lisää kilpailua tilintarkastusyhtiöiden kanssa. Mutta miten? vai usko, että asetuksen direktiivin muuttaminen on ainoa, ei välttämättä edes oikea tapa. Tilintarkastusyhtiöllä lukuun ottamatta näitä neljä isoa, niillä pitäisi olla mahdollisuuksia kilpailla. Mutta ongelman ratkaisemiskeinoja täytyy arvioida huolellisesti. Uskomme, että perusperiaate on, että omistajien on päätettävä, milloin tilintarkastajia ja johtokunnan jäseniä vaihdetaan. Ainakin osittain niin tätä pitäisi laajalti ottaen kunnioittaa tätä periaatetta. Silloin kun on ristiriitoja, niin sitten niitä pitää ratkaista. Minä suhtaudun skeptisesti lakisääteisen tilintarkastajan kierrätykseen. Tämä on täällä mainittu. Saiden ihan ymmärtänyt. En ihan ymmärtänyt, oletko puolesta vai vastaan. Puoleen, puolesta. Mutta sitä voidaan puhua. Olen skeptinen myös pakollisten tarjouskilpailujen suhteen. Niistä voi tulla tällaista somistusta, joka vain aiheuttaa isoja kustannuksia kenties muuttamatta asioita. Pakolliset tarjouskilpailut seitsemän vuoden välein aiheuttavat isoja kustannuksia ja tilintarkastuksen kustannukset saattavat pudota. Yksi mahdollisuus on pakottaa auditointikomiteat luomaan tarjouskilpailuun säännöt. Niin, että nyt on pakko miettiä pakollisia tarjouskilpailu ainakin joka 14 vuosi, mutta tämä prosessi pitää olla täysin seurattava osakkeenomistajien kannalta. Kannatan komission ehdotusta harkita tilintarkastajan eurooppalaista sertifiointia. Tai sitten poistaa sen kei. Voisiko sitä hyviä argumentteja sille miksi? Minusta se on hyvä idea. Sitten tilintarkastus ja ei-auditointipalvelut, ei artikla 10, herkkä kysymys. Kannataan keinoehdotusta, että se sallitaan vain silloin, kun auditointikomitea suorasanasti sallii sen. Tilintarkastuskustannukset. Komissio ehdottaa, että ylimääräisiä tai auditointia voidaan tehdä vain 10 prosentin verran vuotuisesta Äh, tilitarkastuslaskusta on minusta ongelmallista. En sano, etteikö sitä voitaisiin tehdä, mutta se on ongelmallista. Rajoitteet ovat loogisia. Jos, jos auditoija kykenee lisäauditointia tekemään riippumattomuudelle, ei ole mitään esteitä. On vaikea nähdä, miksi palveluiden hinnalle kustannuksille on katto ja sitten kielletyt ei-auditointipalvelut. Ei-auditointipalveluista ja pakollinen transparentti tarjousjärjestelmä voisi olla yksi ratkaisu. Ja sitten valvonta. Ryhmämme tukee voimakkaasti ESMAa, mutta Kykenen kyllä seuraamaan Kein ajatuksen juoksua. Jos Egoab, Egoab, mikä nimi, voidaan järkevästi muuttaa malliksi, joka olisi myöskin seurattava ja vastuullinen tilivelvollinen, niin siinäkin voisi olla ratkaisu. Kiitos. Uh, now Emily Turnen. Kiitoksia sitten Emili Turunen. Thank you. Kiitos. Kiitän esittelijää näistä kahdesta mietinnöstä. Haluaisin alkaa sanomalla, että me vihreät teemme lähes yhteistyötä juuri valiokunnan työtovereiden kanssa. Tulen kommentoimaan ihan koko asiaa, vaikkakin sinä sanoit, että meillä on tässä Ekonissa kapeampi näkökulma, olen samaa mieltä, mutta minun Kommenttini tänään ovat hiukan ehkä laajempia, mutta tarkistukset tietenkin tulevat heijastelemaan meidän toimivaltuuksiamme. Joten ensin, niin kuin Saitkin sanoi, rahoituskriisi on opettanut meille, että vakavia haasteita löytyy tilintarkastussektorilta, on ongelmia, mitä tulee tilintarkastusten laatuun, jäävyyskysymyksiä, varsin suuria keskittymiä myös voidaan todeta markkinoilla olevan nämä kolme asiaa, niitä täytyy käsitellä jos me katsomme Swinburnin mietintöä ja myös mietintöä, niin en ole varma, että tämä vielä riittää, että voidaan tällaisiin haasteisiin tätä kautta tarttua. Ja minä todellakin pidän komission kertomuksesta. Mielestäni se oli varsin rohkea monin tavoin. Tietysti voimme keskustella jostakin yksityiskohdista, mutta minusta meidän pitäisi olla varovaisia että me ole liian varovaisia, koska tämä on sellainen sektori, joka todellakin tarvitsee muutosta näissä kolmessa kysymyksessä, jotka äsken otin esille. Mielestäni meidän pitää olla hiukan rohkeampia, jotta emme palaa vain tähän status quo-tilanteeseen. Meille vihreille on tärkeää saada tällainen dynaaminen markkinatilanne enemmän toimijoita. Tärkeää on myös se, että valvonta toimii paremmin. Erittäin tärkeää on myös pystyä parantamaan tilintarkastuksen laatua ja siitähän me nyt keskustelemme, minkälaisia keinoja, mitkä, mitkä välineet ovat oikeita ja suhteellisia, jotta varmistetaan tilanteen oikealaitaisuus. Meille kierto on mahdollisuus kiistata, ja me voimme kyllä vielä puhua eri näisiä vuosia tästä, mutta se on kyllä sellainen väline, jota pitäisi tutkia. Minä tiedän, että on keskusteltu myös muissa, tästä on keskusteltu myös muissa yhteyksissä, eikä se ole niin helppoa se toteuttaa lakisääteinen kierto, mutta haluaisimme kuitenkin sitä lähemmin tarkastella myös. Voimme nähdä mahdollisuuksia vahvemmille kannustimille, mitä tulee yhteisiin tilitarkastuksiin. En ole varma, että kilpailuttaminen sinällään riittää tässä. Ja sama koskee kieltoa koskien ei-auditiivisia palveluita, joita komissiota, joita me tuemme. En ole varma, että kilpailuttaminen ratkaisee isot jäävyyskysymykset ja muut ongelmat näissä ei-auditointipalveluissa. Mitä tulee yhteistilintarkastuksiin, se on mahdollisuus pienemmille tilintarkastusyhtiöille päästä markkinoille ja päästä tunkeutumaan tähän oligopolitilanteeseen, joka nyt on vallalla, joten Tähän suhtaudumme myös myönteisesti. Sitten viimeisenä tällä hetkellä, ainakin lähtökohtaisesti, mutta tutustumme vielä paremmin perusteluissa. Siis me puolamme Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista pääelimenä. Tietysti tarvitaan myös tarvittavat resurssit. Kuulin sellaistakin, että tämä on sellainen elin, jolla on paljon tehtäviä jo nyt. Ja ongelmana on, että sieltä puuttuu pysyvästi resursseja, mutta jos ESMalle, EAMVlle annettaisiin enemmän tehtäviä, pitäisi antaa myös tarvittavat resurssit, mutta kuulin myös, että sinulle toinenkin perustelu tai argumentti sille, mikä olisi oikea taho, mutta tämä oli meidän lähtökohtamme, mutta mekin olemme valmiita tästä keskustelemaan. Pääasia kuitenkin on, että tarvittaisiin yhteinen eurooppalainen vahva elin, joka voi valvoa tilin tarkastusta. Nyt varmaankaan en mene yksityiskohtiin tällä kertaa. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja toivomme voivamme ottaa rohkean askeleen eteenpäin, että varmistamme senkin, että tämäkin sektori pääsee tästä tila- tilanteesta eteenpäin, joka oli vallalla ennen kriisiä. Kiitos. Kiitoksia. En näe Jürgen Klyteä, Jean-Paul Gosses. Merci. Merci. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä soitan vähän erilaista musiikkia kuin mitä tähän mennessä olen kuullut. Meillä on sanottu, että tilintarkastus äh, ja, ja tilintarkastuksen ongelmat ovat kriisin ongelmia, luonneet nykyongelmia, mutta halusinpa kuulla esimerkkejä, mutta tilintarkastuksessa on maitaan hyvin erilaisia. Nykyastukset ovat samanlaisia, tämä pätee Eurooppaakin, minä tunnen maita, ja se ole mitään tilintarkastukseen liittyviä ongelmia. Eikä tapauksessa toinen roolista ei voi kriisiä ennustaa. Kysymys on tilien juridisesta tarkastamisesta, eli tilien säännönmukaisuuden tarkastamisessa. Eli meidän täytyy esittää harkittuja arvioita, vaikka globaalisti olen komission ehdotusten kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy olla pragmaattisia. Monet, jotka aiheesta puhuvat, ei ole koskaan nähneet ää, tilintarkastajaakaan. Eikä tilanne ole niin katastrofinen kuin ajatellaan. tilintarkastuksen parantamiseksi on tehty ehdotuksia. Jos laita voi parantaa, para, parannetaan. Mutta herättäänpä kysymys, mikä on lähtökohta. Emme lähde nollasta. E, e, eikä laat, laatukone ole nolla. Kun minä kuulen tilintarkastuksesta puhuttavan, en, en, en kuule siitä, että niistä maista, jossain on yhteinen tilintarkastus, ei tämä tilin tehtävän jako, vaan tässä on ikään kuin neljä silmää valvoa tilejä, ei tässä jaeta. Totta kai hallinnollisia esteitä ja kustannuksia pitää välttää, mutta täytyy ajatella kustannushyötynäkökulmasta. En sano puhu yhteisestä tilintarkastuksesta, vaan kahdesta tasavertaisesta tilintarkastajasta, niin tilintarkastuksen laatu paranee. Ja, äh, 40 yrityksissä ja pörssiyhtiöissä pankeissa meillä tätä on. Tehokkuudesta voidaan esittää kysymyksiä. Jotkut sanovat, että tarkastajan kierrätys voidaan valista kilpailua, mutta meillä on kuitenkin neljä isoa yritystä, jos ollaan realistisia, ja ne pystyvät muut lyömään laudelta. Joten jos se kertovat, ne kertovat muita, ja se kun pieni tulee, se nitistetään. En minä tätä kertosperiaatetta vastusta. Minä laitosten suhteen kannatan sitä. Eli se on kolme suhteesta kaksi, niin täytyy organisoida asiat paremman. Tätä täällä mitä Olle Schmidt sanoi kustannuksista ja yritysten ongelmista, jos joku kuudesvuosia vuosi asiat täytyy tehdä. Jos täytyy tehdä uusia firmaa, se vie aikaa, se maksaa rahaa. Eikä ole mitään varmuutta, että uudet firmat ovat vanhoja tehokkaampia. Me haluamme välttää tällainen tavan mukaan. Ranskassa prefektit vaihtuvat joka kolmas vuosi, että he eivät puutu paikalliseen elämään meidän täytyy ottaa keskityä. Eikä auditointikomiteoiden suhteenkaan e- tehdä virhe erehdyksiä. Meillä on supertilitarkas. Meillä on vain hallintaneuvoston erityinen elin, joka pitää huolta auditoinnista, mutta ideat, että kontrolloivat tilintarkastajia ja määrittelemään niiden tarvetta. Se tarkoittaisi, että yritysten johtokunnassa on itse tilintarkastajia. Ja siinä tämä alkaa kallistaa hassun suuntaan. Eli yritysten johtokunnassa on siinä e joka alan spesialistien rahoituksen ja ää, auditoinnin ja henkilöstön. Eikä kyseessä ole kollegiallinen eli vaan uusi johtokunta. Sitten auditointi ja auditointipalvelut. Tässä on näitä kysymys eturistiriidoista. Mutta jos asioita konkreettisesti tarkastelee, niin huomaamme. Näissä mainittu, mainitut että niillä täytyy löytää raamit, mutta tässä on jotain tästä ristisiitosta. Jotta tilintarkastaja pysyisi yrityksestä asiasta perillä, siellä täytyy olla kokemusta todellisuudesta. Muuten sitten ollaan tämmöisiä kylmiä tarkkailijoita. Eikä, mätkä koskaan tiedä, minkälaisia kikkoja käytetään joskus jonkun säädöksen kiertämiseksi tai miten tilejä joskus kaunistellaan. Ei pidä rajoittaa palveluita tilintarkistuksen yhteydessä silloin, kun vain näiden kahden toiminnan välillä tehdään selkeä ero. Ja että palveluita ei voi tarjota siinä elimessä, jossa auditoidaan. Emme ole Ferberin korvikätellä, mutta en usko, että Markus olisi varmasti onnitellut esittelijä työstään. Ja minä teen tämän mielelläni. Kiitos. Uh, thank you, Peter Simon. Kiitoksia, Peter. Peter Simon. Dank an die Bericht. Minäkin haluan kiittää kollegaa tästä erinomaisesta tekstistä, joka luo hyvän pohjan keskusteluun useampaan otteeseen kilpailutukseen mielenkiintoisella tavalla. Ja saaneen keskittyä tähän velvoittavaan kiertojärjestelmään, johon useammat täällä jo vain viittasivatkin. Viimeiset viikot olivat erittäin jännittävät. Keskustelin oman alueeni yritysten kanssa tästä aiheesta ja sieltä löytyvät suurimmat saksalaiset yritykset. Minä toimin myöskin ennen kautta niin talousasioita edistävän ryhmittymän johdossa ja kun keskustelen yritysten edustajien kanssa, niin tiedän, että tämä järjestelmä on hyvin monimutkikas ja siksipä ymmärtääkin, että yritykset haluavat, että yksi taho hoitaa koko tarkastusprosessin. Olipa kyse sitten tytäryhtiöistä tai mistä tahansa, eli että yksi järjestelmä hoitaa koko tarkastustoiminnan. Ja jos ymmärtää tämän monimuotoisuuden, monimuotoisuuden ja ottaa huomioon olemassa olevat ongelmat, jotka liittyvät suuriin saksalaisiin yrityksiin, jotka ovat käyttäneet yli sata vuotta samaa tilintarkastajaa ja ovat lähteneet niitä tarkastajia vaihtamaan, niin yritykset ovat ilmoittaneet, että kyllä vaihto on kestänyt aika pitkään ennen kuin ylipäätään päästiin samaan tilintarkastuslaatuun, koska ongelmana on juuri tämä monimuotoisuus ja monimutkikkuus. Ja kun tämä siirtymäaika otetaan huomioon tai vaihtoaika otetaan huomioon, niin minun mielestäni tässä pitäisi katsoa hiukan laajempaa siirtymäaikaa eikä lyhyempää. Suurten monikansallisten yritysten osalta voidaan sanoa, että tilintarkastus paraa samalle tasolle vasta noin kuuden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Joten meidän täytyy pohtia sitä, että käytetäänkö kilpailutusta vai pakollista rotaatiota. Jos me haluamme varmistaa, että yrityksiä todellakin tarkasteltaisiin luotettavasti ja laadukkaasti, niin silloin täytyy todellakin varmistaa, ettei tämä siirtymäaika koidu yrityksen tappioksi. Eli meidän täytyy tarkkaan katsoa näitä siirtymäaikakysymyksiä. Kiitän myöskin Swinburnia siitä, että me emme käyttäisi velvoittavaa kiertojärjestelmää, vaan että jonkun tietyn vuosi, ajan kuluttua käytetään kilpailutusjärjestelmää, koska minä uskon, että näin voimme varmistaa tämän valvontapuolen, nimittäin sen, että yrityksen johtokunta tai tarkastuskomitea joutuu paneutumaan niihin kysymyksiin, eli että minkälaisia muita tarjouksia markkinoilta löytyy. Ja jos halutaan käyttää vanhaa tarkastajaa, niin pitää yrityksen pystyä perustelemaan, että miksi tähän halutaan päätyä. Minun mielestäni se on yksi toiminta malli, josta hyvinkin voitaisiin keskustella, mutta mielestäni tärkeää on tietenkin päättää, että käytämmekö kilpailutusta vai pakollista rotaatiota, mutta kaiken ajan on se, että nämä aikarajat ovat järkeviä ja varsinkin näiden monikansallisten suuryritysten osalta näiden määräaikojen merkitys on keskeinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt en huomaa ketään muita puheenvuoron pyytäjiä. Varmastikin olen samaa mieltä pitkälti mietinnöstä keskityn niihin kohtiin, joissa ehkä olen hiukan eri kannoilla tai haluan hiukan muuttaa sävyä. ensin näistä non-audit-palveluista. Siis kun meillä Ekon val- valtuuskunta vieraili USAssa heinäkuussa, sääntelijät siellä kertoivat, että itse asiassa he ihailivat eurooppalaisia tilintarkastajia ja olivat sitä mieltä, että ei olisi hyvä idea ottaa pelkästään tilintarkastuslinjaa, koska he ovat kaikkein fiksuimmat ja älykkäimmät halusivat olla mukana myös näissä lisäpalveluissa. Anteeksi, joudun aivastamaan, sanoi puheenjohtaja. They agreed with the... He olivat samaa mieltä siitä riskistä, että äh, se äh, lisääntyisi, jos olisi pelkkiä tilintarkastusyrityksiä. En tiedä, ehkä heitä oli yltetty näin sanomaan, mutta heillä oli kuitenkin, tuntuu olevan tällainen kokemus, että olen samaa mieltä siitä, että jotkut näistä ei-tilin tarkastuspalveluista pitäisi säilyttää. Saattaa olla niin, että lista voisi olla hiukan pidempi, mitä tulee eh, tarkastuksiin sen suhteen, minkä pitäisi olla sallittua. Minua tässä huolestuttaa se, että tilin, tilintarkastus, äh, neuvot ja lobbaus pitäisi ehkä rajoittaa nämä toiminnat kahteen ainoastaan tai jotain. Tällainen uusi ajatus tässä vain ilmaan, mutta se voi olla vähän tällaista insestin kaltaista, jos ne kaikkia kolmea hoitavat. Ja ehkä pitäisi pystyä rajaamaan joku elementti, niin kuin sanoin, näihin ei-konfliktiaspekteihin. Mitä tulee sitten Esman rooliin? Ymmärrän kyllä tämän ongelman ihan ja yritin ratkaista sitä hiukan, mitä tulee Iso-Britannian. Minun ymmärtääkseni eri ESMA-komiteat voitaisiin hoitaa tai perustaa sellaisella tavalla, että ne ovat vastuussa ja ase- säätelijä voi olla mukana aina arvopaperisääteleminen niin ei tarvitse olla mukana, mutta, mutta on, se on haitta, jos joku ei ole siellä jatkuvasti, mutta on sellainen, tämä on jossakin sairauksessa otettu huomioon. Ja kun me puhumme pankeista, niin puhutaan nyt suoraan, tämähän kattaa muitakin laajoja, laajoja yksikköjä, mutta meitä kiinnostaa tietysti aivan erityisesti pankit, niin silloin me puhumme rahoitusvakaudesta, että mainitsen myös sen, että ESRBn ja sitten jos tästä tulee tällaista dialogia tilintarkastajien sääntelijöiden välillä, jota minä kyllä täysin tuen ja olen samaa mieltä, että pitäisi olla kolme tietä, kolme suuntaa ja kolme suuntaa, mutta ei antaa kolme. Joskus tilintarkastajan täytyy voida puhua sääntelijöiden kanssa, joskus pankkiviran sääntelijä ei välttämättä on tässä eikä välttämättä arvoperisäätelijä, joten haluamme tämän ainakin yhteiseen komitean ja ESAFiin, missä tässä on rooli kyllä ESMAlle, olette oikeassa siinäkin, että myös EGAOBille tässä olisi tehtävää ehkä enemmän heille kuin muille yritän nyt vain miettiä tämä asia hiukan laajemmin, koska mielestäni siinä on ongelma, jos me emme jotenkin tässä raportoi Esman suuntaan. Mitä tulee yhteiseen tilintarkastukseen, minun täytyy myötä, että tunnen kyllä mieltymystä sen suhteen. Pidän siitä ajatuksesta, että on tällainen tikku ja porkkana lähestymistapa. Voidaan sanoa, että jos kierto tulee, niin tämä kausi voi olla pidempi, jos on yhteinen tilintarkastustoiminta. Se olisi tällainen rohkaisu loppujen lopuksi taidan puoltaa kiertoa. Ehkä meidän pitää toimia näin tai valita vaikka 14 vuoden jakso, koska tilintarkastajan muutos saa ajattelemaan uudestaan. Ja sitten samoin kilpailuttaminen panee miettimään. Minä puhuin erälle henkilölle, jonka piti nimittää tilintarkastaja. Olen tehnyt tämän yhdistössä kuningaskunnassa ja olen tehnyt täällä Belgiassakin ihan saman. Joten olen käynyt läpi vapaaehtoisen kilpailun kierrokseen ja olen ollut mukana myös pakollisessa kilp- tarjouskilpailussa. Täytyy myöntää, että silloin ehkä ajattelin, että he tulivat sisään ja kaikki ovat suurin sitä samaa. Ja se, joka teki parhaimman tarjouksen, eh, luulisi saavansa, mutta minä heitinkin heilutinkin vähän venettä ja en hyväksynyt heitä. Mutta nämä kilpailuttamusprosessit, eh, tai, tai tai me jouduimme tarkistamaan omat prosessimme ja mitä me halusimme tilintarkastus saada aikaan. Meillä oli, me saimme uusia ajatuksia siitä, miten jotkut asiat, joita luulimme, että hoidetaan, vai, voidaan hoidata vain yhdellä tavalla, mutta voidaan muullakin tavoin tehdä. Siis tällä oikeastaan tarkoitan nyt sitä, että tilintarkastuskomiteat itse asiassa oppivat paljon siitä, jos joutuvat läpikäymään tarjouskilpailut aina silloin tällöin ei nyt jatkuvasti, koska tietysti se on kallista, mutta tässä me puhumme laajoista yleishyödyllisistä yhteisöistä. Ja mielestäni niiden kohdalla, niillähän varmasti on tällaiseen varaa. Jos puhutaan pitkästä kaudesta, kuten 14 vuodesta, se kierron aika, silloin se tarpeeksi aikaa valmistautua tähän, mutta ehkä pitäisi olla jonkinlainen tarkastusprosessi tai pakollinen uudelleen kilpailuttaminen keskivaiheessa niin, että jopa oman oman tilintarkastajan te- tekemiset tarkistetaan. Ja minun kokemukseni olisi, että tässä kyllä tulisi esille mielenkiintoisia asioita ja auttaisi korjaamaan tällaista vähän liiallista itsetyytyväisyyttä, jota sa- saattaa ajan mittaan syntyä. Siinä taisi tulla kaikki. Katsotaan nyt, pystynkö tiivistämään tämän tarkistuksen. On aina paljon helpompi puhua kuin panna se kirjalliseen muotoon. Hyvin ymmärrän tämän. Onko joku muu, joka haluaa puheenvuoron? Ei, sitten Kei. Okay. Thank you, Madam Chair, and thank you all for, for your remarks. I guess... Kiitoksia rouva että kiitoksia näistä kommenteista. Niin minä olin jo aikanaan varjoesittelijä, joten me olemme keskustelleet aika pitkälti näistä asioista ja sävel on sama kuin ennen joulua, joten ei tässä nyt hirveästi uutta ole, mutta minä uskon vakaasti siihen, että varmaan monet ovat kanssani samaa mieltä siitä, että tarkastus komitealla pitää olla tietyt toimintapelisäännöt. Ne ovat sellaisia tahoja, joilla pitäisi olla päätöksentekovaltuutta, valtuuksia suurissa, varsinkin ylikansallisissa yrityksissä. Ja minä uskon, että ne tarvitsemme ö, osakkaiden hyväksyvät lähestymistavat ja minun mielestäni silloin huomioidaan kilpailutus, ö, tilintarkastus, oheispalvelut ja niin poispäin. Ja me tiedämme, että monissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden yrityksissä käytetään tilintarkastusyrityksiä, jotka noudattavat tällaisia pelisääntöjä ja että nollatoleranssipolitiikkaa noudatetaan. Ja jos tilintarkastustaho hoitaa myöskin oheispalvelut, niin riippumatta niiden rahallisista arvosta, niin joka tapauksessa vihreä valoa tarvitaan komitealta. Olen pitkään tarkastellut tilejä, yritysten tilejä, ja minun mielestäni on tärkeää huomioida, että se ei ole mikään helppo tehtävä. Tilanne on toki parantunut vuosien aikana, varsinkin vuodesta 2008 lähtien. Me tiedämme, että ennen vuotta 2008 tällaisia sääntöjä ei ole ollut monissakaan yrityksessä ja me tiedämme, että tilanne on muuttunut ja tarkkaan katsotaan myöskin tätä riskivalvonta- ja tilintarkastuspuolta. On tietenkin selvää, että juuri osakkaiden intressien nimissähän juuri tätä tilintarkastustoimintaa toteutetaan. Ja tarkoituksena on varmistaa, että on olemassa tilintarkastustoiminnalle tietyt tarkat pelisäännöt. Ja mitä tulee yritys lainsäädäntöön liittyvän direktiiviin, me tiedämme, että sielläkin oli puutteita ja me emme tiedä, miten tämä rotaatiojärjestelmä toimisi, onko se riittävä. Ja voi olla, että tähänkin tarvitaisiin muutosta, joten on erittäin tärkeää, että me etenemme hitaasti kiiruhtaen, katsomme, että varmistetaan tarkastusmahdollisuus ja katsotaan, mitä on jo saatu aikaiseksi ja pohditaan sitä, että mitkä tekijät eivät ole vielä voineet vaikuttaa täys, täysimääräisesti nykyiseen tilanteeseen. Ja minä uskon, että tältä pohjalta voimme lähteä asioita käsittelemään, sillä minä uskon, että me haluamme myöskin tilintarkastustoiminnalle kilpailukykyiset markkinat. Kyse on vain siitä, että miten me pääsemme suht, suht, suhteellisin toimenpitein näihin toivottuihin tuloksiin mutta minun mielestäni niin komitealla pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus tehdä näitä tarkastuksiin liittyviä päätöksiä. Niistä pitäisi sitten peruste, ne pitäisi perustella osakkaille. Me tiedämme, että monet yritykset toimivat globaaleille mar- globaaleilla markkinoilla ja niiden pitää vastata ESRBn esittämiin haasteisiin. Eli juuri näitä monikansallisia yrityksiä tulee tarkastella. Sabens Oxelin suuntaan voin sanoa, että rahoituspalveluiden osalta ongelmana on se, että jos tilintarkastaja vaihdetaan tuon tuosta, niin silloin ei voida varmistaa, että laatu pysyy toivotulla tasolla. Joten meidän täytyy vain muistaa, että kaikki ratkaisumallit eivät toida, toimi käytännössä. Ja varmistaa, että me löytäisimme sellaisen toiminnan, joka olisi vastaavalle kuin tämä Savins-Oxley-järjestelmä. Ja olen valmis keskustelemaan kollegoiden kanssa näistä kysymyksistä. Olen pitkään tarkastellut näitä Euroopassa toimivia yhtiöitä ja näyttää siltä, että ESMA ei olisi se, joka olisi tämä toimivaltainen taho. Ehkäpä EBA voisi olla parempi toimija kuin ESMA, koska EBAhan tekee tätä työtä jo entuudestaan. Ja kun olen tarkastellut sitä, että kuka on ollut se toimivaltainen taho, niin minun mielestäni kannattaisi käyttää sitä, joka on tottunut tähän tilintarkastustyöhön, eli EGAOB, ja minä uskon, että siltä puolelta löytyisi toimivampi ratkaisu. Ja meillä on Esmassa alle, keskimäärin alle yksi henkilö, joka hoitaisi tämän työn, ja minun mielestäni sehän on aivan järjetön tilanne, Eli ei edes yksi henkilö, joka keskimäärin hoitaisi tämän Euroopan unionin laajuisen koordinointityön. Jos me valitsemme EGAOB, joka toimii joka korkeammallakin tasolla, niin minä uskon, että silloin voimme saavuttaa toivomaamme standardien laadun Euroopan unionin laajuisesti hyvinkin nopeasti emmekä lähde kehittämään jotain uutta ratkaisumallia. Minä uskon, että tämän asian tiimoilta pääsemme yhteisymmärrykseen hyvinkin nopeasti, mutta minä uskon, että tarkoituksena kaikilla on se, että kilpailu lisääntyy ja laatu paranee sekä rahoituspalveluiden että oheispalveluiden osalta eurooppalaisilla rahoitusmarkkinoilla. Mutta se, että miten tähän tavoitteeseen päästään, niin siitä voidaan vielä keskustella. Kiitoksia. Kiitoksia tarkistuksen aikarajan 25. lokakuuta. Niitä käsitellään 19. marraskuuta, äänestetään 3. joulukuuta valiokunnassa. Sitten päävaliokunta juuri äänestää 18. joulukuuta. Ja nyt sitten kohtaan 6. 2011 EK vuosikertomus Euroopan keskuspankista. Marisa Mattajas on Mattias on esittelijä. Herra president, eh, Kiitos puheenjohtaja. Tulen keskittymään muutamaan avainkohtaan ja puhun mietinnöstä hyvin lyhyesti mietinnöstä ja kollegoilla varmaan on tästä kopio. Ja sitten tämän logiikan ja mietinnön organisaatioperusteet. Kuten tiedätte, jaan mietinnön neljään osaan, jotka kattavat tärkeimmät kysymykset. En tarkastella ainoastaan EKPn roolia, vaan sen lisäksi rahapolitiikkaa, Ensimmäinen jakso on rahapolitiikka, kuten huomaatte. Sitten on talouskriisi ja EKP sitten pankkiunioni ja lopuksi institutionaalisia kysymyksiä, jotka ovat erittäin tärkeitä EKPn toimien arvioinnille. Ihan lyhyesti rahapolitiikasta pyrin tunnistamaan joitakin EKPn työn erityispiirteitä 2011 kaudella liittyen hintavakauteen, inflaatioodotuksiin. Pyrin identifioimaan tässä kaksi jaksoa. Ensimmäisen ja, ensimmäisellä jaksolla korot nousivat ja suhteettomasti suhteessa tunnistettuun inflaatiojaksoasteeseen. äh, Koska inflaatio aste ei noussut rakenteellisesta syystä, vaan tapahtumien vuoksi. Ja sitten tarkastelen vuoden loppupuolta. Tuonette näkemyksenne, näkemykseni. Joo, tämän tässä pääkysymykset liittyen vuoteen 2011 esille. Meidän pitäisi pyrkiä parantamaan likviditeetin saatavuutta kotitalouksille ja pk-yrityksille. Tilanne on erittäin huolestuttava ja aivan erilainen niin kuin ennen kriisiä. Tämä saattaa johtaa EKPn rahapolitiikan tehokkuuden kärsimiseen. Mielestäni EKP tunnisti rahoitus, rahamarkkinoiden ongelmat oikein, mutta EKPn rahoitus ei ollut ehdollistettua ja kotitalouksien ja pk-yritysten luotonsaanti ovat tärkeimpiä, tärkeitä kysymyksiä rahapolitiikan alla. Ja sitten talouskriisi. On tärkeää arvioida EKPn reaktiota nykykriisikontekstissa. Mutta tämä tiukka talouspolitiikkaa toteutetaan yhä useammassa maassa, ne epäilemättä ovat aiheuttaneet tartuntavaikutuksia, ongelmien leviämiseen Euroopan kautta. Joskus ne ovat aiheuttaneet kriisejä, kuten olen tunnistanut ja todennut tässä. Sitten muutama perustava näkökohta. Ensinnäkin EKP mandaatti, tämä on aita ongelma, olen maininnut tämän useamman kerran. EKPn mandaatti on erittäin tiukasti kiinni hintatason vakaudessa riippumatta sen kasvu- ja työllisyysvaikutuksista. Tässä syytä seuraukset ovat hyvin selkeitä. Tässä on perustava ongelma, johon minä halusin kiinnittää huomiota. Toinen ongelma, joka tunnistan tässä riippumatta tästä EKPn mandaatista, huolimatta siitä, että mandaatti on rajoitettu, erityisesti suhteessa kriisiin. EKP on useamman kerran ylittänyt tai mandaattiinsa sillä perusteella, että kaikki on tehty virallisen mandaatin puitteissa. Tästä EKP on ollut kovasti mukana eri maiden budjettipolitiikan, työllisyyspolitiikan ja yksityistämisten suht kanssa ja halusin tähän mandaatin aspektiin jotain huomiota tällä linjalla emme voi jatkaa. Tässä myös tällainen epätasapainon ongelmia. Mandaatti on yhä isompi ongelma. Sitä täytyy tarkastella. En tiedä, onko tämä oikea aika ja paikka, mutta kaikki tiedämme, mitä seuraavaksi EKPn toimista on. Toivottavasti meillä saamme riittävät välineet muuttaa EKPn mandaattia tulevaisuudessa. Sitten viimeiset kaksi kohtaa Pankkiunioni. Kuten sanoin, olet täysin tiedettä hyvin, että tähän liittyvä ehdotus on olemassa. EU harkitsee pankkiunionia. Jos me haluamme tarttua kriisiin, meidän täytyy tarttua tähän ristiriitaan, joka meillä nyt on, joka toisaalta pyrkii yhdistämään eurooppalaisen valvontaviranomaisen luomaan yhteisen pankkiviranomaisen samanaikaisesti meillä on rinnakkainen pankkisäät- kansallinen pankkisäätelyjärjestelmä, jossa me tätä kykene ratkaisemaan, emme nykyongelmia kykene myöskään selvittämään. Sitten vastuullisuutta puuttuu. Tämä vaikuttaa kansallisten elämään, puuttuu demokraattista valvontaa. E ja tämä liittyy siihen, miten unioni toimii. Siksi asiaan täytyy kiinnittää nämä huomiota vastuullisuuteen ja tilivelvollisuuteen. Ja täytyy miettiä, mikä parlamentin rooli voisi olla rahatalouspolitiikassa ja Ja lopuksi muutama institutionaalinen havainto ja muutama ehdotus. Meistä EKP pitäisi kriittisesti arvioida omia toimiaan erityisesti sopeutusongelmien vaikutuksia euroalueen maihin. Lopuksi tämä ei ole mikään vähäisin asia. Pitäisi kiinnittää huomiota naisten puuttumiseen EKPn hallintoneuvostossa. Sukupuolten tasa-arvoa ei ollenkaan kunnioiteta. Tämä tulee koko ajan esille. Tämä on vakava ongelma. Tämä on ristiriidassa komission ehdotusten kanssa, jotka pyrkivät siihen, että naiset pääsisivät taloudellisesti merkittäviin tehtäviin lisää. Ehkäpä kollegoilla on vaihtoehtoja tai näkökohtia, joita en ole kattanut omassa mietinnössä ja olen avoin kommenteille. Panen ne, otan ne huomioon ja keskustelen niistä. Koska EKP rooli täytyy nykykontekstissa miettiä uudelleen. Thank you very much, uh, Ildiko. You're next. Kiitoksia, Sten Indiko. Köszönöm szépen, um, elnök um, és nagyon... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Oikeastaan pari, neljä avainkohtaa tässä mietinnössä, mutta ensin hiukan näitä yleisempiä huomioita. Kaiken kaikkiaan mielestäni tämä mietintö on aika kuvaava. Se ei oikeastaan puhu mistään suosituksista, kannusteista, ehdotuksista – viime vuoden aikana Euroopan keskuspankin mandaatti on oikeastaan muuttunut aika huomattavasti. Nyt menisin läpi tätä kohta kohdalta. sitten ensin sanoo, että EKP ensin nosti kaksi kertaa korkotason, se on totta, mutta täällä parlamentissa meidän pitäisi kuitenkin keskittyä, miksi näin kävi, miksi tämä voitiin perustella, mikä vaikutus syntyi näistä koronleikkauksista. Meidän pitäisi nähdä EKPn vaikutusarviointeja. Siitä tulee selväksi, mitä tämä tarkoittaa, ja sitten tältä pohjalta voimme tehdä omat suosituksemme. Yksityinen lainananto on vähenemässä huomattavasti. Miten me pitkällä aikavälillä hoidamme kriisin, miten EKP voi taata hintavakauden – Mitä meidän pitäisi tarkastella on tämä, miksi näin tapahtuu, miksi näin tehdään. Mitä tulee valtion velkaan, se, velkaantuminen, sehän on taas nousussa. Meidän pitäisi saada aikaan sellainen järjestelmä, jossa saadaan tietoja valtion velka-asteesta, sen noususta ja laskusta ja myös syyt miksi. Ja sitten viimeinen kommentti, niin se oli näistä perusteluosasta. Sen sijaan, että pidettäisiin inflaatio kurissa, niin työpaikkojen luominen tuntuu olevan, olevan ykkösasia EKPn toiminnassa. Tämä voisi olla totta, jos meillä olisi sosiaalinen unioni, mutta oikeastaan Euroopan unioni luotiin taloudelta pohjalta. Sitten toinen lähestymistapa joka voidaan tai sille ymmärrän kyllä, mihin esittelee tässä pyrkii tai mikä hänen taustansa on. Mutta jos kyseenalaistetaan demokraattinen legitiimiys, sitä kyllä tässä liioitellaan. Koko järjestelmässä EKP perustettiin perussopimusten avulla sen mandaattia sääntelevät myös perussopimukset, jotka on ratifioitu kaikissa jäsenvaltiossa tätä kautta mm, jo määritelmästä tilanteesta riippuen se on legitiimi toimielin. Sitten sen, su- pidentä, sen mandaatin laajentaminen asioita voidaan pohtia sitten rahapolitiikkaan. Esittelijä toteaa, että inflaatio, kasvaa inflaatio 2011 pääasiassa johtui energian hintojen noususta itse asiassa. Näin onkin, mutta jos tällainen yhteys löytyisi inflaation ja energiahintojen välillä, niin mitä sitten? mikä ratkaisu on tulevaisuuden varalla, mitä meidän pitäisi tehdä, miten meidän pitäisi reagoida, koska energian hintahan ei jää junnaamaan paikalla, vaan jatkossakin tulee nousemaan niin kuin viime kuukausinakin on nähty. Sitten kiel, negatiiviset kor, ko, korot, korkokorot. Tätä on missä liioiteltu ja käsittelen tätä asiaa esittelen kanssa varmasti kahden kesken. Sitten kohta 13. Täällä hän puhuu EKPstä toiminnassa. Siinä puhutaan velan järjestelystä. Eihän se ole EKPn tehtävä, mutta mietinnössä puhutaan huomattavista voitoista, joita syntyy arvopaperimarkkinaohjelmasta, ja tämä taas johtuu liiallisesta likviditeetistä. Mitä tulee sitten pank- kohtaan, jossa käsitellään pankkiunionia? Sitten varjopankkijärjestelmä tulee esille, mutta meillähän on ollut jo tästä asiasta mietintö, ja siinä käytiin läpi yksityiskohtaisesti tällaista järjestelmää, ja mehän tulemme käsittelemään sitä jatkossa, joten en usko, että tämän oikein kuuluu tämän mietinnön puitteisiin. Mitä tulee sitten kansallisiin rahoitusmekanismeihin? Mielestäni on vain oikein, että pankit ovat ennen kaikkea aktiivisia kansallisella tasolla. Tämän takia tarvitaan kansallista valvontaa ja kansallisia rahoitusmekanismeja. Tämän takia pitäisi pitää kiinni kansallisesta tasosta jopa tässä uud, hiljattain aikaan saadussa valvontajärjestelmässä, koska EKP yksinkertaisesti ei pysty kattavaa kuvaa saamaan 27 eli järjestelmästä ilman paikallista asiantuntemusta ja kokemusta ja valvojaviranomaisia. Mitä tulee sitten tähän institutionaaliseen puoleen, meidän tai esittelijä peräänkuuluttaa itsekritiikkiä. Tämä on tällainen vähän moraalisempi kysymys, eikä niinkään taloudellinen arvio. Me tarvitsemme oikeastaan vaikutusarviointeja. Siitä olisi paljon enemmän hyötyä kuin jostakin itsekritiikistä. Pitäisikö meidän sitten pyytää perussopimusten muutosta, jotta EKP pantaisiin suoraan Euroopan parlamentin valvontaan. valvontaan. No, se on kysymys, josta voidaan tietysti puhua, mutta varmastikin meidän pitäisi saada EKP hyväksymään omat vuosittaiset tavoitteensa. Näin ainakin pitäisi tehdä. Ehkä tällainen uusi elementti, jonka haluaisin tähän mukaan. Sitten hiljattain muutetut säännöt koskien EKPn roolia. Tästä meidän täytyy puhua komission kanssa ja sihteeristön kanssa. Tulevaisuudessa ehkä meidän pitäisi miettiä sitä, että laatisimme mietintön, joka ei ole tällainen jälkikäteinen tilannearvio, vaan tällainen eteenpäin katsova mietintö, jossa pohditaan sitä, miten uusi EKPn toimintavaltuutus vuoden aikaan ja miten rahapolitiikka ja EKPn päätöksenteko voidaan lopultakin, tai on asia, jonka me lopultakin voimme ymmärtää. Rahapoliittinen vuoropuhelu EKPn pääjohtajan kanssa, tätähän me harjoitamme säännönmukaisesti, mutta en usko, että se on tarpeeksi tehokasta toimintaa, enkä se ole, eikö se ole mielestäni kovin rakentavaakaan tässä muodossaan tällä hetkellä. Meidän ehdotuksemme, vaatimuksemme niin ei oikeastaan, ni, ni, niihin ei tule mitään seurasta, niillä ei oikeastaan mitään merkitystä tällä hetkellä. Olisi kiva, jos saataisiin sellainen mietintö, joka olisi tiivis mietintö EKPstä, joka käsittelee sen vuosikertomusta, mutta tarvittaisiin tällainen loppuinen, viimeinen luku, jossa tarkastellaan tuleviin, tulevaan vuoteen eteenpäin, jossa puhuttaisiin tulevista muutoksista, kaikista uusista asioista, joita voidaan odottaa. Tämä on tällainen jälkikäteen laadittu mietintö ja me, yks, me vain tässä katsomme taaksepäin, emmekä ollenkaan eteenpäin sen, siihen suuntaan, mitä sieltä löytyy. Tätä pitäisi ehkä pohtia jatkossa. Taas irányokat szánom a módosítóimnak tulen tekemään näissä tarkistuksen. Haluan onnitella esittelijää erittäin hyvästä työstä ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos. Sitten Juan Nykok saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiinnostuneena perehtynyt Marissa Matiasin mietintöön liittyen EKPn toimii 2011 ja pitkälti allekirjoitan hänen diagnoosinsa. Ja hän on kiinnittänyt erittäin paljon huomiota 2011 rahapolitiikkaan epäjohdonmukaisuuksiin. Ja hän tarttuu tähän äh, korkojen nostamiseen, joka on kyseenalaista vuoden 2011 alupuolella, ja siihen, että kasvu on tukahtunut ja että se on erittäin laimasti lähtenyt liikkeelle. EKP on käyttänyt sekä perinteisiä että ei konetellisia keinoja. Politi- rahapolitiikka on ollut sopeutuvampaa 2001 loppupuolella, mutta kuten Rova Matias totesi, haittaa oli aiheutettu. Meidän lopulla hänen näkemyksensä monessa suhteessa lähestyvät ryhmämme näkemyksiä, erityisesti mitä tulee näihin tiettyihin ristiriitoihin – joihin tartutaan keskuspankin toimissa. Sata ra- raivaisasti taistellaan valtioiden velkaantuneista vastaan, mutta ei pankkien. Toisaalta pyritään euroalueen heikkoa taloutta tukemaan ja sitten toisaalta EKP on tehnyt valtavat voitot hallitusten sijasta. Tässä on myös se ristiriita, miten jäsenvaltiot tukevat pankkia ja EKPtä ei mitenkään haittaa ää, määrätä budjettipolitiikkaa tietyissä jäsenmaissa, vaikka se kuulus, ei kuulukaan mandaattiin. Mietintöluonnoksessa herätään myös kysymys rahapolitiikan optimaalisuudesta euroalueella, jossa makrotaloudelliset olot poikkeavat voimakkaasti. Tämä heistää meidän näkemyksiä, miten viedä loppuun rahaliiton yhtenäisyys, miten luoda tehokas politiikka, ää, miksi, jossa rahapolitiikka ja budjettipolitiikka toimivat ja ottavat kunkin jäsenvaltion ollut huomioon. Eli jos, jos me olemme luoneet rahapolitiikalla sellaista olotoissa, Äh, korot alhaalla äh, loputtomiin, mutta voimme kuitenkin todeta, että luottojen kysyntä on kuitenkin heikkoja. Ja tämä johtuu siitä, että investointimoottori on jumissa kautta Euroopan. Eli onko järkevää EUn luopua budjettipolitiikan välineistä jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla? Tämä on ongelmatiikka muissa mietinnöissä tai sillä. Eli olen iloinen, että voin ilmoittaa puoltavani tätä mietintöä. Ja tässä hengessä tulen tekemään sosiaaliryhmän tarkistuksia täydentääkseni tätä mietintöä. Thank you. Kiitoksia. Sitten Herra Tremosa. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan muutama kommentti vain Marisa Matiaksen mietinnöstä, josta <clears throat> puhumme. Anteeksi, ää, aluksi olen samaa mieltä joistakin kohteista, esimerkiksi kun puhutaan rahapolitiikasta. Olen samaa mieltä esittelin kanssa sikäli, että meillä on ongelmia luotonannossa pk-yrityksille joissakin maissa, ja nämä maat ovat niitä, jotka ovat ovat saaneet näistä pitkän aikavälin rahoitusoperaatiossa paljon rahaa, joten olemme tästä samaa mieltä. Siis pyydämme suurempaa ehdollisuutta, jos EKP jatkaa tätä LTROP-rahoitusta pankeille, koska meistä se on ennakkoedellytys sille, että tai en, jos halutaan voittaa tämä kriisi, niin pitäisi saada palauttaa pankkien luontona anto pk kortukselle Tästä olemme samaa mieltä. Sitten me emme ole eri mieltä tästä pankkiunionista. Esittelijä on oikeassa tässä. Tämä ei ole väärä pyrkimys, joten Meillä on enemmänkin mielipiteitä, tulemme esittämään tästä tarkistuksia. Mutta mielestäni ette ole väärässä, kun puhutte pankkiunista siihen liittyvistä ristiriitaisuuksista. Sitten tietysti tunnemme vähän huolta siitä, että naisia puuttuu EKPn hallituksesta. Vasta viime vuonna pyysimme tähän korjausryhmässä ja niin me olemme löytäneet tällaisia eri kohtia, joissa voimme tukea esittelijää. Mutta emme pidä jostakin ilmaisuista, joita täältä löytyy. Esimerkiksi kun puhutaan säästöistä, emme ole samaa mieltä tästä kohdasta. Tulen maasta, Espanjasta, tänä vuonna julkinen vaje on lähes, budjettivaje on lähes 9 prosenttia, nyt tämä pitäisi olla neljäs vuosi, jona julkinen budjettivaje on 80 prosenttia, joten vielä säästöä ei ole tapahtunut Espanjassa. Ja me tulemme käymään varsin mielenkiintoista keskustelua muiden esittelyjen kanssa, mutta en tiedä, onko ST-ryhmän kanta sama. Ja te olette varmasti lähellä tätä esittelen kantaa, koska puhemies Martin Schulz muuten vieraili viime maaliskuussa äh, Barcelonassa. Me keskustelimme hänen kanssaan julkisesti ja minä kysyin häneltä, mikä hänen näkemyksensä tai kantansa oli säästöpolitiikasta ja julkista vajeesta. Ja hän sanoi, että hän puolsi tasapaino, painoista budjettia, jotta voidaan säilyttää pitkällä aikavälillä julkiset palvelut. Me puhuimme viime viikolla myös EKn valiokunnassa tästä. Pidän kovasti Jöran Perssonin kannoista entinen Ruotsin pääministeri. Tapasin hänet hiljattain parlamentissa. Hän käy täällä varsin usein, koska hän johtaa tällaista ulko ulkopoliittista ajatusriihtä täällä Euroopassa. Ja hän sitten selitti, miten hän otti tämän Ruotsin kriisin vuonna 1994. Hän leikkasi yhdessä vuodessa vajeen julkiset menot lähes 10 prosentilla suhteessa BKT jo ensimmäisenä vuotena. Tämä tapahtui säästöjen kautta. Ja kaksi vuotta sen jälkeen alkoi jo elpyminen. Joten en tiedä, seuraako teidän ryhmänne, ryhmänne tässä täysin ideologisesti asti. Mutta joka tapauksessa me kyllä tulemme tästä puhumaan. Sitten esittelijä käsittelee täällä säästöjä pääsyynä epäkestävälle tehtävälle. Mielestäni huonot politiikat, huono politiikka on tämän kriisin taustalla. Monet maat ovat menettäneet koko uskottavuutensa. Maa, on maita, jotka ovat valehdelleet tilastotiedoistaan tiedot ovat olleet virheellisiä, val- valehdeltuja, jotka on unionilla. Tämä on ongelma. Eikä EKP ole syyllinen tähän. Jotkut maat EU:ssa ovat siis menettäneet luottamuksensa tällä hetkellä. Joka tapauksessa me tulemme tekemään tarkistuksia, koska emme ole samaa mieltä siitä, kuinka esittelijä käsittelee EKPn osuutta rahoituskriisissä, talouskriisissä. Siinä kaikki. Me teemme näitä tarkistuksia ja, ja varmasti meillä tulee olemaan vielä hyviä keskusteluja teidän kanssa jatkossa. Kiitos. Okay, is there anybody stand- Haluaako joku Svenin puolesta puhua? Ei. Dirk. Anteeksi. Eve. Yves, Jolie. Je remercie. Kiitän esittelijä Marissa Matiasia mietintöluonnoksesta, johon me aktiivisesti tulemme antamaan pannoksemme, jotta me voisimme yhdessä saada aikaan kompromissin, joka on enemmistölle hyväksyttävä. Tässä täytyy täydentää mietintöä joukolla huomioita sekä taaksepäin katsomia, jotka liittyvät EKPn politiikkaan vuonna 2011. Ja sitten täytyy katsoa eteenpäin liittyen erityisesti tähän institutionaaliseen horisonttiin vahvistetussa talous- ja rahaliitossa. Retrospektiivisesti me tulemme palaamaan 2011 eh, merkittäviin tapahtumiin rahapolitiikan alueella – ja sitten 2001 joulukuun tapahtumiin, joilla me vältimme merkittävän luottolaman ja ehkäpä globaalin kriisin. Tämä liittyy LTRO. -hon. Kohdassa kuusi mietinnössä hän haluaa painottaa ehdollistamiseen puuttumista – koska kyseessä ovat merkittävät tukiaiset. Ja tässä voimme viitata Bank of Englandin, joka valtionministeriön kanssa on painottanut edullista likviditeettiä tukemalla pk-yritysten luotonsaantia. Ja sitä pitäisi painottaa mietinnässä. Toinen 2011 merkittävä tapahtuma oli EKPn osanotto ää, Troikan toimintaan ohjelmamaissa parlamentin tilaman tutkimuksen tulosten pohjalta näistä tähän ei puutu eturistiriitoja ja täytyy varautua. Tähänkin kannattaa tarttua. Mitä tulee jatkuvuuteen kahdellisen vuoden mietintöön, pitää painottaa myös EKPn transparenssin lisäämisvaatimasta erityistä mitä tulee tähän äh, hätälikviditeettiin, jota äh, kansalliset keskuspankit tarjoavat EKPn valvonnassa. Tarvitaan myös lisää transparenssia EKPn taseen äh, rakenteen suhteen mukaan lukien myös joukkolainat ja muut vakuudet, jotka eivät ole pörssin erottuja tai likviidejä. Ja meillä on myös pitkän aikavälin vaatimuksia, jotka liittyvät EKP-johtokunnan pöytäkirjan julkistamiseen. Tämä pitää myös lisätä eteenpäin katsovia huomioita ekp ja vahvistettuun talous- ja Ja sitten siihen, että me tarvitsemme välttämättömänä vastapainona kontrollisen valvonnan lisäämistä, joten vihreiden ryhmän nimessä olen iloinen, että voin antaa panokseni tarkistusten ja keskustelun myönnässä Marisha Matiasin mietintöön. Thank you very much. I'm, I'm sorely tempted. I have to tell you. Kiitoksia. Minun on kyllä ihan pakko sanoa, että Englannin pankin toiminta valtiovarainministerin kanssa. Olemme yrittäneet tätäkin samantyyppistä toimintaa saada tähän yhteyteen, jos he eivät saattaa lupaa. Me halusimme tätä tähän ähm, pääoma vaatimusdirektiiviin, mutta me ehkä voisimme saada tämän käyttöön koko EU-ssa. Me vielä taistelemme sen puolesta. Onnistutaanko tässä, Dirk? Mr. Chairman, I will not... esittelijä Matiakselle tästä tekstistä. Olen yhtä lailla huollossa tästä pääoman saatavuudesta. Ja olen samaa mieltä siitä, että pitkän aikavälin uuden rahoitusjärjestelmät LTRO tarkoituksena on lainatuksen lisäämistä yrityksille ja kotitalouksille ja sitä kautta saada vakautta aikaiseksi pidemmällä aikavälillä. En ole kuitenkaan samaa mieltä niistä ehdotuksista, joita Matias on esittänyt, erityisesti EKP rooliin liittyen silloin, kun kyse kriisin taltuttamisesta. Toisin kuin mitä Matias ehdottaa, niin minä toivoisin, että huomioitaisiin nämä ei-standardisoidut toimenpiteet. EKPn, EKPstä on tullut keskeinen pilari toiminnassa ja sen tar- tehtä- keskeisimpänä tehtävänä on hintavakauden vaaliminen. Eli nyt oltaisiin menossa liian pitkälle. Eli minun mielestäni meidän tulisi korostaa näitä riskejä, jotka liittyvät tähän toimintaan, erityisesti moraalikadon riskit. Ja täytyy korostaa, että nyt EKP ei voi toimia ihan rajattomasti. EKPstä on tullut ikään kuin roskapankki ja se nyt on todellakin huolestuttava ja tästäpä syystä meidän tulee kriittisesti suhtautua siihen, miten EKPtä tässä käsitellään. Ja tästäpä syystä tulen esittämään tarkistuksia aiheeseen liittyen ja toivottavasti rakentavassa hengessä voimme tätä asiakirjaa sitten kehittää. Kiitoksia. Now. Nyt meillä Thomas Mann. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Niin, ensin kiitokset Matiakselle tästä tekstistä, joka on aika lailla vahva viestiltään. Ei voida sanoa, että kollega Matias olisi ollut pidättyväinen. Hän on esittänyt kommentteja, joiden suhteen en kuitenkaan voi ihan olla hänen kanssaan samaa mieltä. Esimerkiksi tämä pankkiunioni. Kyllä pankkiunionin pitäisi olla toimintakykyinen, ja kuka vastaa tästä toimintakyvystä? Tarkoituksena ei ole vain ainoastaan elvyttää pankkeja, vaan me haluamme varmistaa, että meillä on rahoitusjärjestelmä, joka antaa mahdollisuuden PK-yrityksille pärjätä yhtä lailla kuin kuluttajat. Se on tärkeä seikka. Eli meidän on varmistava, ettemme ajaudu tähän varjopankkien viidakkoon mutta mistä tässä on oikein kyse? Onko kyse näistä 60 000 pankista vai vaiko niistä muutamasta pankista, jotka toimivat globaaleilla markkinoilla? Onko todellakin nyt mahdollisuus, että EKP voisi valvoa tätä koko kenttää? Kyllähän minun mielestäni ja ainakin tilan perusteella, tilojen perusteella EKPllä on mahdollisuus toimia näin laajasti, mutta meidän täytyy vain varmistaa, että tehtäväjako on selkeästi määritelty. Ja tehtävän jakoon liittyy myöskin se, että kansalliset viranomaiset huomioidaan. Ainakin Saksassa toimintavalmiudessa olevia tahoja jo löytyy, joten tässä suhteessa olen Matiaksen kanssa eri linjoilla. Ja mitä tulee institutionaalisiin tehtäviin, niin en ole samaa mieltä esittelijän kanssa. Kyllä meidän täytyy olla itsekriittisiä, niin kuin täällä on jo todettu, mutta minun mielestäni se ei riitä. Meidän täytyy katsoa, mitkä ovat vahvuutemme ja mitkä ovat ne se, seikat, joihin meidän täytyy vielä paneutua. Tiedän, että EKP ei voi hoitaa kaikkia asioita tai esimerkiksi se, mitä Draghi tekee, se mitä hän tekee, niin se on vain tällainen määräaikainen lainotusjärjestelmä. Nämä rahat on joskus maksettava takaisin, sitä eivät kaikki välttämättä aina ymmärrä. Ja Toteaisin vielä sen verran, että jäsenvaltioiden välillä on olemassa tietenkin ne makrotaloudellisia eroja, mutta me olemme päättäneet eurooppalaisesta ohjausjaksosta, yhteistyötä, yhteistyöstä, koordinaatiosta ja siitä, että mitkä ovat talouspoliittiset tavoitteemme. Se on ihan eri asia. Ja kyllähän EKPllä on tässä suhteessa keskeinen merkitys. Ja lopuksi vielä se, mitä esittelikin totesi. Eikö voisi olla mahdollista, että tulevassa EKP-kertomuksessa katsottaisiin myöskin tulevaisuuteen? Eli katsotaan, mihin ollaan menossa, mitä toimintamahdollisuuksia EKP:lla on, miten voidaan varmistaa, että uudet tehtävät institutionalisoidaan ja miten voidaan varmistaa jatkossa toimintakyky. kyky. Me tiedämme, että kaikki ehdotukset eivät tule aina Goldman Sachsilta. Kyllä EKPlläkin on visionäärejä, eli he voivat viitoittaa tulevaa tietä ja kyllähän me näistäkin kysymyksistä voisimme keskustella esimerkiksi meidän valiokuntamme ja EKPn kesken tai ehkä siten, että keskusteluissa ovat myöskin muut mukana, mutta ne ovat sellaisia asioita, joista on joka tapauksessa keskusteltava. Kiitoksia. Astrid. Astrid vuorossa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä voin kiittää tässä esittelijää työstä, mutta en voi kyllä onnitella häntä joistakin suuntaviivoista mietinnössä, koska hän varsin usein erehtyy kohteesta, mitä tulee hänen ehdotuksensa ja arvosteluihinsa. En nyt mene yksityiskohtiin. Meillä tulee olemaan tilaisuus tehdä tarkistuksia ja näin tulemme myös tekemään. Haluaisin kuitenkin esittää yhden huomion, koska kohdassa 27 hän tuntee huolta siitä, että naisia ei löydy EKPn hallituksesta. Ja hän uskoo, että tämä tarkoittaa, että ollenkaan ei välketä tasa-arvokysymyksistä. Nyt kai kuitenkin pitää todeta, että EKPn hallitus koostuu keskuspankkien jäsenistä. Ja jäsenvaltiot, eivätkä Eurooppa, eikä ainakaan EKP itse valitse näitä kansallisten keskuspankkien johtajia. Jos halutaan enemmän naisia, niin silloin pitää kyllä toimia kansallistasolla. Minä sitä paitsi juuri tässä kuulin, rouva puheenjohtaja, että te, teitä te, te haluaisitte itse mielellänne Ison-Britannian tai Englannin johtajaksi hyvä uutinen. Tietysti pitää olla varsin hienovarainen tulevina kuukausina, jotta ei sanota, että te käytätte täällä asemaanne hyväksi, jotta tukisitte omaa ehdokkuuttanne, mutta senhän kyllä itse tiedätte varsin hyvin. Mielestäni muutakin vielä tarvitaan koskien näitä naiskiintiöitä, joita Rova Redding on ehdottanut. Rova Reding ei ole koskaan ehdottanut öö, kiintiöitä yr- osakeyhtiöiden hallituksiin. Hän on ehdottanut kiintiöitä valvontaneuvostoihin. Siellähän jo on. Meillä on erilainen yritysoikeus vallassa eri jäsenvaltioissa. Saksassa, meillä ja muualla. Muualla käytetään pikemminkin ranskalaista järjestelmää Napolin hengessä. Mielestäni pitää nyt olla hiukan varovainen. Ei pidä tehdä E, e, erehtyä tästä oikeasta osoitteesta. Mikäli nyt kuulin oikein, tai tulkkaus tuli oikein, niin esittelijä olisi sanonut niin, että EKPn roolia täytyy tarkastaa. Tässä minun nyt täytyy kyllä sanoa, että Euroopan keskuspankin rooli määritellään perussopimuksissa, eikä voi olla kysymystäkään, käyttäisin jotenkin Euroopan keskuspankin riippumattomuuteen meillä on kyllä tehtävää myös sen suhteen, että korjataan joitakin ehdotuksia tässä mietinnössä, joitakin väitteitä, väittämiä. Kiitos. Silvi. Kiitoksia Silvi. Oui, merci. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Sano, olen samaa mieltä vaarjastelijan Ramon, joka on pätevämpi, mutta meillä on kaksi kommenttia. Meidän sitä kenties pitäisi mainita troikkaa. Mitä troikan nimissä tehdään, tämä merkittävä merkittävää innovaatio, jolla on suuria merki- suurta merkitystä ja sen valtiolle. Tulee varmaan tekemään tästä tarkistuksen, kuten muistakin. Ja tämä on täysin, kun hän otti esillä Äh, hallintoneuvoston johtokunnan monimuotoisuuden. Minusta nämä molemmat elimet pitäisi mainita. Tämä on sitä tärkeämpää kuin 2011 äh, Rava Gundrun Tempelkogera tuli johtokuntaan. Ja tämä istutaan ristiriidassa EUn perusperiaatteiden kanssa. Tuen häntä täysin tuon tätä, täysin tätä kohtaa ja toivon, että se pysyy siinä mietinnön hyväksymiseen asti. Kiitoksia. En nyt näe muita, joten Marisa, jos sinä haluat lyhyesti esittää vielä lopputiivistyksen. Muito obrigada. Eu não vou, obviamente, não tenho... Paljon kiitoksia. Itse toteaisin tähän liittyen, että epäselvyys on syynä korkoeroihin ja korkojen kasvuun ennen vuotta 2011. Tässä on vain viittaus kyseessä. Me sanomme, että meillä ei ole riittävästi tilaa kaikkien asian huomioimiselle tässä asiakirjassa, mutta kyllähän meidän pitäisi olla samaa mieltä siitä, että EKPn toimet vuonna 2011 korkojen osalta oli tarkoitettu juuri kriisin taltuttamiseksi ja me emme halua, että korkotaso nousisi aivan liiallisesti. Eli meidän täytyy vain katsoa, että tilanne pysyy tasapainossa ja kriisi saadaan ratkaistua. Mitä tulee kohtaan 13? Ehkä muotoilu on epäonnistunut, niin kuin joku täällä totesi, mutta sinänsä EKP on ilmoittanut, että tulopuolen kasvu liittyy arvopaperimarkkinaohjelmaan. Näinhän EKP sanoo omassa kertomuksessaan, joten tämä pitää pitää mielessä. Ehkäpä siihen täytyy vielä jatkossa paneutua. Ja sitten vielä pari huomautusta. Ensimmäinen liittyy linkitykseen energiahintojen ja muiden väliin. eli että e- energiahinnat nousevat yhtä lailla kuin korkoerot. En usko, että siltä pohjalta voimme järkevää keskustelua lähteä käymään. Valvontamekanismejahan on olemassa. Ja erityisesti kansallisia ratkaisumalleja No, toki niistä voidaan keskustella yhdessä kollegoiden kanssa. Siinäpä oikeastaan kaikki, mutta ehkä lisäyksenomaisesti toteaisin vielä sen verran, että meidän on keskusteltava hintatason epävakaudesta minä en usko, että siihen meidän tulisi nyt heti paneutua, mutta mitä tulee tähän tähän sukupuolten väliseen tasapainoon. No, toki me voimme tämän asian ottaa esille, vaikka se nyt ei suoranaisesti liittyisikään ekp -hän. Mitä tulee muihin kommentteihin, niin Joskus kyse on vain terminologisista eroista. Vaikutusanalyysi, sellainen on toteutettava. Ehkä sellaista ei ole vielä tähän mennessä tehty. Me voisimme keskustella siitä, että miten tämä asia ilmaistaan, mutta säästöpolitiikka, miten se asia ilmaistaan, se ei ole mikään helppo tehtävä. elpymiskysymykset, tilipitokysymykset, niihin täytyy paneutua. Lama on iskunut Espanjaan, siellä tilanne on hankala, mutta toki tästäkin asiasta voidaan keskustella. Ja itse olen siihen valmis. Olen valmis keskustelemaan kollegoiden kanssa näistä esitetyistä ja muistakin kysymyksistä. Olen samaa mieltä, että tietyt tarkistukset voisivat olla ihan paikalla. Minä uskon, että siltä pohjalta voimme päästä eteenpäin ja siten saada aikaiseksi tekstiluonnoksen, joka ei miellytä kaikkia, mutta kuitenkin, joka loisi, loisi sen parhaan mahdollisen pohjan jatkotyölle. EKPn rooli on ollut keskeinen, joten meidän täytyy vain katsoa, että miten saamme nyt sovitettua omat näkemyksemme yhteen. Troika ja muut instituutiot, niiden merkitys kasvaa entisestään ja sitä faktaa emme voi kieltää, joten meidän täytyy löytää vain se yhteinen nimittäjä näille keskusteluille. Tämän verran halusin vielä todeta ja kiitän jo tässä vaiheessa näistä tulevista tarkistuksista. Kiitoksia. Deadline. Hyvä, kiitoksia. Tarkistusten aikaraja on 25. lokakuuta. Niitä käsitellään 19. marraskuuta ja äänestämme valiokunnassa 21. tammikuuta ja sitten tarkoitus viedä asia helmikuussa täysistuntoon. Kiitos. Nyt siirrytään kohtaan seitsemän äänestys äh, kohti aitoa talous- ja rahaliittoa. Annan hetkisen aikaa teille kaikille, että voitte tarkistaa äänestyslistanne ja korttinne. Ja jos teillä on nämä äänestyskortit mukana, voisitteko panna kortin nyt sinne laitteeseen, niin tarkastetaan. Olen varma, että tiedättekin. Tämä voi olla aika monimutkainen äänestys tai sitten aika helppo. Paljon tarkistuksia on lausuntoa, lausunnon valiokunnista. Myös tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö, joten täällä on kappaleita, joitakin standardikohtia, liitteitä, joissa on mukana yksityiskohtaisia suosituksia. Joissakin kohdin näitä on yhdistetty toisinsa, kun tätä läpi käydään. Joten esimerkiksi mitä tulee kolmesta kuuteen tässä on tekstiä, jossa kappate, jos kompromissi raukeaa, sitten hiukan joudumme hyppimään täällä, kun yritämme löytää niitä kohtia, joita on lisätty. Sitten on myös Afkon osuukset kuuluvat pelkästään heille myös niistä automaattisesti, jos ryhmä, joihin ne kuuluu, menee läpi. Mitään kohta kohdalta äänestyspyyntöjä Afkon teksteistä ei ole tehty. Sitten on joitakin sellaisia kohtia, joissa Afkon teksti on lisäys Ekonin tekstiin, ei korvaa sitä. Ja sitten on joitakin budjettivaliokuntakysymyksiä, jotka kuuluvat sen valiokunnan toimivaltuuksena. Olen samaa mieltä esittelen äh, puheenjohtajan kanssa, että me käsittelemme niitä ikään kuin ne olisivat sääntöä 50, koska ei ollut yksinkertaisesti aikaa tästä neuvotella, joten nyt ehdottaisin, että milloin sopii nekin automaattisesti hyväksytään omassa ryhmässään, joihin ne on sijoitettu, jos, kun tästä ryhmästä, äänest, tarkastusryhmästä äänestää. Nyt varmasti olette saanut, saaneet tästä jo tiedon, ja kukaan ei ole varjo ja muista esitystä varoittanut. Haluammeko ensin tällaisen testiäänestyksen? No. Um.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 Okay, uh, right, if we're ready to go. No niin, jos ollaan valmiita aloittamaan, ensimmäinen äänestys kompromissiryhmä seitsemän. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään AFKO 36. AFKO 36 kuusi odotan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36. Sivun kolme lopussa. Anteeksi, 43. Esittelijä puoltaa. Ja se hyväksyttiin. Sitten 39 Hafko puolesta vastaan tyhjää. Ehkä on parempi tarkistaa, katsoa miten numerot toimii. We've got one too many S&D. Yksi liikaa SD-ryhmästä. Kiitos. Äänestys päättyy hyväksytty 21.18. 40 akkosta puolesta vastaan tyhjää 21.19 mm, tuloksella hyväksytty AFKO 42 puolesta Neljästäkymmenestä yhdestä me emme äänestä jostakin syystä se kuuluu ryhmään kuusi, minulle kerrotaan. Viime hetken muutos 41, yksi kuuluu ryhmään kuusi nyt. 42 Afkosta. Uh, yes. No, I... Rouva puheenjohtaja, pyydän anteeksi. En ole samaa mieltä kanssanne. Afko 41, siitä on äänestettävä.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 This is the IIA. We, we win the IIA uh, better in the resolution. President, if I may. yeah. to be voted. This is covered by the... Um, asia löytyy suosituksista, joka tapauksessa 4.3 koskee parlamentin kasvatettua roolia ja parlamentin yhteistyöohjausjaksoon liittyen. Ja sihteeristö on ottanut sen mukaan tähän kohtaan, jotta vältytään turhalta toistolta. Are you, do you want us to vote it separately? Haluatko tästä äänestään erikseen? Haittaako se, jos tulee kahteen kaksi kertaa? the... Äh, Kyllä, se sopii. Eli johdatossa kappaleessa tämä olisi ja sitten suosituksessa mainitaan. Hyvä. Roberto. Would say that sanoisin, että päätöslauselmassa kun laatuinen huomio, joka liittyy tällaisen hallinnan demokraattisen piirteeseen, mutta liitteessä on spesifi juurinen vaatimus toimintapiksi. Se voidaan hyväksyä tai olla hyväksymättä, mutta sitä ei voi sulkea pois. Mutta me äänestämme AFKO 41, siis AFKO 41 puolesta. Right. Against. Vastaan. Tyhjää, uskoakseni sama enemmistö, 21-19 läpi, mutta tarkistamme. There's one more person come now since. Uh, one more. On tullut tänne lisää äänestämään. That's carried 20 to... 2018 tuloksella hyväksytty. AFKO 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFKO 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissiryhmä 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai tarkistammeko tuloksen? No selvä, tarkistetaan. Kompromissiryhmä 2. Um. Right, that's carried 28. Hyväksytty 28 puolesta 11. Sitten siirrytään työllisyys Ahan sivulla 12 tai siellä jossakin. Sitten työllisyys A sivulla 13 tässä minun nipussani. Onko löydetty siellä jo sama kohta? No hyvä, kaikki ovat puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys C. No koettakaapa löytää se sivulta 13. And then it says, then it says ja se lukee End of Block 2. Onko löytynyt? Siellä on tällainen alhaalla End of Block 2 ja siinä alla työllisyys A. Well, that's beside the point. Have you found the place? No ei se nyt tähän kuulu, mutta onko tämä oikea kohta löytynyt? On löydetty, hyvä. Sitten työllisyys C puolesta vastaan tyhjää hylätty. D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys E puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys I puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Kädet ei ihan nouse kansallisesti myönnän kyllä, siis I-kohta työllisyysvaliokunnasta. Onko äänestetty? Vielä kaksi äänestäjää puuttuu, yksi puuttuu. Nyt äänestys suljetaan. Kiitos, hylätty. 15 puolesta 24 vastaan. Sitten työllisyys K puolesta vastaan tyhjää, hylätty, työllisyys L puolesta vastaan tyhjää, hylätty, työllisyys M puolesta vastaan tyhjää, hylätty, työllisyys N puolesta, vas, puolesta <laughs> vastaan tyhjää, hylätty, työllisyys O puolesta vastaan tyhjää, hylätty, työllisyys B puolesta vastaan tyhjää, hylätty, Q puolesta vastaan tyhjää, hylätty, työllisyys R puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten ryhmä kolme, kompromissi puolesta vastaan tyhjää. Sitten Afkon kahdeksan, kahdeksan tarkistukseen Minä löysin sen sivulta 25. It says end of block three. Eli blokin tai ryhmän kolmen lopussa. Oletteko päässyt kärrylle? Hyvä. Tai oikealle sivulle. Afko 8 puolesta vastaan. Tyhjää nyt hiukan sekavalta näyttää nyt, miten ALDE äänestää. Sitten tarkistetaan, näyttää hiukan. Three more to vote. If you're pressing, press now. No niin, äänestys suljetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 8 vastaan äänestänkö sitten työllisyys uusta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Right, we're now on amendment 408. Tarkistus 408. Seuraava sivu. Viki raivoisesti etsii kohtaa. Näin. 408. Jos teillä on osin ja äänestyslista, se on osan kaksi ensimmäinen. Jos teillä on nipussa, niin jatkatte vaan. 408 puolesta vasta tyhjä hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 409 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hy- hylätty. Kompromissinippu neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Okay. Right. Selvä. Sivu viisi. Nipun neljä loppu. Suullinen tarkastus, jonka olen tehnyt. Kaikki nämä suulliset tarkistukset lisäävät viittaukseen Euroopan tilastojärjestelmän riippumattomuuteen. Eurostat pyysi minua lisäämään tämän. Esittelijälle käyvät nämä tarkistukset Vastustaako kukaan niiden esittämistä? Selvä. Puheenjohtajan sulle tarkistus yksi puolesta. vastaa tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. vastaa tyhjää. Hyväksytty. Alden sullinen yksi puolesta vastaan tyhjää. koska että se hyväksytty, mitä tarkistetaan. Alden suullinen tarkistus yksi. Adding words whereas a European... Sitä sanoo, että eurooppalainen valtiovarainministeriö pitäisi luoda. Tämä liittyy tiettyihin asioihin neuvoston johtopäätöksissä. Oletteko äänestäneet? Kaksi vielä äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2018 äänin. Hanlen suullinen tarkistus kaksi yhteisestä ää, liikkeelle laskusta puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, koska ryhmät jossain määrin hajosivat. Votes open. One more to vote. I'm closing the vote. Thank you. And that falls. As a... Se kaatuu 2020. Hylätty. Työllisyys V puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tupla V puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. X puolesta vastaan tyhjää hylätty. Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Z puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys AA puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afko 16 puolesta vastaan tyhjää Tässä on kirjoitusvirhe. Tässä sanotaan AFKO 16, mutta se onkin AFKO 17. Tästä lähetettiin sähköposti. Marianne, are you okay that we're, we're, at, it's actually Af Käykö sinulle, Marian, että tämä on AFKA 17? Okay, the, the reference on the left. Viite vasemmalla, jonne tuossa CB, B, pikku B uusi on oikein. Ja tämä viite AFKO 17. CBB, kyllä. on sanotaan ESM voidaan ottaa EUn, mekanismi voidaan ottaa ää, joustavuuslausekkeen mukaan uudistetun artiklan 136 kolme sopimus Euroopan unionin toiminnasta mukaisesti. Käykö äänestäminen puolesta vastaan ja hyväksytty? AFKA 18. Taas kertosvirhe CBC puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. f 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. f 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Muswith goes up. We've got 41 people here now. Two more to vote. Kaksi uutta äänestäjää. Äänestys päättyy. Painakaa tai hetki menee ohi. Hylätty. 16 puolesta 21 vastaan. Hylätty. Afko 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Afko 13 puolesta vastaan. Tyhjää Uskoakseni se on hyväksytty, mutta tarkistetaan, koska Oletko äänestäneet? Vielä yksi ääni. Hyväksytty 21-20. Afko 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissinippu 5 puolesta Abhupsko, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Siirrymme. Hyppäämme nyt sivulle 10, nippuun 5, 2, kaksi puheenjohtajan tarkistusta. Ensin suullinen kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puheenjohtajan suullinen neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvalikunnan AB puolesta vastaan tyhjää hylätty. AC puolesta vastaan tyhjää hylätty. AF puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hylätty A, AD puolesta vastaan, tyhjää, hylätty AE puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 22 puolesta vastaan, tyhjää, 22, tarkistetaan 22. AFKO 22. Two more to vote if you're voting. One more. Closing the vote. Äänestys päättyy. 2020 se kaatui. Afko 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tulee sulle kohta. Ja sitten suullisen, puheenjohtajan suullinen tarkastus 5 vastaan tyhjää. Hyväksytty. Työllisyys AG puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. AFKO 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AFKO 32 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Niin nyt siirrymme tähän asiakirjaosaan kolme, mikäli teillä on eri nipuissa nämä äänestysluettelot. Eipä sittenkään. Tästä kolmosesta ei tarvitse, ään, nämä on jo hoidettu, eli siihen ei tarvitse paneutua suoraan tähän kohtaan asiakirjanippuun numero neljä ja kompromissi Now we're in recitals. I... Eli nyt pääsemme johdannon osakappaleisiin tai oikeastaan liitteisiin. Ensimmäinen osa on oikeastaan jo hyväksytty sillä, joten nyt pääsemme tähän budget 2. Niin, eli sivu neljä tästä viimeisestä osiosta. Ratchet 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budget 4 puolesta hetkinen, hetkinen, hetkinen. Ihmiset etsivät oikeita listoja. Eli tässä lukee End of Block 4 ja nyt siitä alta sitten toinen kohta budjet 4. Kakkosesta äänestettiin jo. Okay. I think people are confused. Ilmeisesti ihmiset eivät kaikki tiedä, että missä ollaan menossa. No, tsekataan vielä äänestystulos koskien tarkistusta budjet 2. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjet 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Promissi nippu viisi siitä ei äänestetä, tämä asia on jo hoidettu. Entäs alkuperäinen teksti, siitäkään ei äänestetä, joten siirrytäänpäs eteenpäin. Pääsemmekin yhteydessä, joten voimme siirtyä ihan viimeiselle sivulle, missä sanotaan End of Block 6 ja budjet 5 tarkistus viimeisellä sivulla. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestetään tarkistetusta ja muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Koneäänestys. yksi ääni. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 7 vastaa, yksi tyhjää. Kiitoksia. Filip motion of order. Oh, hang on. I mean... Marianne should have ah, the floor, wants to speak first. Yes. Marianne, yes. Marianne varmaan haluaa sanoa vielä jotain, olipa hyvä. Complete, please, be quiet, the rapporteur. Vaiti. Esittelijä haluaa sanoa jotain. Rouva puheenjohtaja, 32 puolesta, 7 vastaan, yksi tyhjää, niin se kyllä tarkoittaa suurta enemmistöä. Tämä on aika monimutkikas aihealue, jota olemme käsitelleet useampaan otteeseen. He, sydämelliset kiitokset kaikille varjoesittelijöille ja kollegoille erinomaisesta yhteistyöstä. Me teimme hartiavoimin töitä kompromissitarkistusten aikaansaamiseksi, jotta saamme neuvostolle ja komissiolle kunnollisen tekstin tarjolle. Kyse on lainsäädäntöpäätöslauselmasta ja me tässä sanomme, että meillä on komissiolle lukuisia kysymyksiä joiden osalta kaivataan komissiolta lainsäädäntöaloitteita. Olen tyytyväinen kollegoiden lähestymistapaan. Yhteistyö oli erinomaista ja se, että me olemme valmiita joustamaan, niin on os, johtanut hyviin kompromisseihin. Ja uskoakseni tämä äänestys meni aika jouheasti läpi, vaikka tarkistuksia oli lähes tuhat kappaletta. Kiitokset myöskin sihteeristölle. Mehän toivoimme, että tämä asiakirja tulee ennen lokakuun huippukokousta pöydälle, mutta se onnistui vain ja ainoastaan, kun sihteeristö teki yötäpäivää töitä viikonloppuisinkin ja Ekonin sihteeristö teki hyvää työtä, ei ainoastaan oma väkeni. Ja näin me saimme kunnolliset äänestykset aikaiseksi ja kiitokset sihteeristölle tästä erinomaisesta työstä. He omalta osaltaan varmistivat, että nyt meillä on selkeä kanta, joka voidaan välittää muille toimielimille. Toivottavasti he vastaavat yhtä ponnekkaasti. Tehän tiedätte, että talous- ja rahaliitto aiheuttaa ongelmia, kriisi on suuri, ongelmat eivät ole vielä pöydältä, luottamuspula vielä vallitsee, mutta minä uskon, että tämän tekstin avulla saamme omalta osaltamme kannettua kortemme kekoon ja toivottavasti kansalaiset ovat valmiita tukemaan meitä. Ilman demokraattista tukea ratkaisuja ei kyllä kyetä löytämään. Kiitoksia. A few more people wanting to take the... Vielä jotkut haluavat puheenvuoron. Minun ensin että sitten vasta sinä Werner, minä kuulen näin. See, we've tried one... Uh, Sorry. Meine Abstimmungskarte. Ilmeisesti korttini ei toiminut. Halusin äänestää tätä asiakirjaa vastaan. Voisitteko kirjata tämän kommentin ylös? Järjestelmä ei toiminut. Uh, Vielä yksi lisää. Um, Philippe, you asked for the... Filippo, tuo järjestyspuheenvuoro. Sanoisin vain, että nämä kompromissitarkistusblokit olivat vähän niin kuin tällaisia rakenteistettuja luottotuotteita. Seuraava lainsäädännöllinen tuote olisi tällaisia ää, tarkistusblokkien blokkia. Minä en tätä listaa laatinut. Tämä oli yllätys minullekin. Roberto ja Silvi. Sofi. Joo, eh, come Kiitoksia. Afkon lausunnon laatun halusin vain kiittää esittelijää ja valiokunnan puheenjohtajaa. Meillä on ollut erittäin hienoa yhteistyötä. Sääntöä 50 ei ole koskaan helppo toteuttaa käytännössä, mutta nyt kyllä, kyllä sujuu, joten haluan teitä kiittää. Tietysti varmasti voin puhua muutenkin, muidenkin serpojen nimissä. Nyt lopultakin saimme tekstiin ja monet äänestävät sen puolesta ja se on erittäin hyvä pohja meille. Meillä on nyt tämä teksti ennen kuin Eurooppa-neuvosto kokoontuu ja se on tärkeä asia. Um, yes, Chair, first of all, I would like... Ensiksi halusin ilmaista kiitollisuuteni ja ihailun esittelijälle, joka onnistui prosessoimaan ennätysmäärän tarkistuksia viikossa ymmärtääkseni kymmenessä päivässä. Pitää sanomani kuitenkin. Esittelijän kritisoi tällä, mutta prosessi ei ole täysin tyydyttävä. Meillä oli niin vähän aikaa, niin paljon tarkistuksia niin tärkeästä aiheesta. Emme me ihan kyenneet ilmaisemaan itseämme näistä mehukkaista poliittisista kysymyksistä. Mielestäni on turhaa tavata yhtäältä Euroopan unia niin vaikuttaa niin hitaalta kriisireagoijalta kolme vuotta. Olemme edenneet lapsen askelin. Ja nyt meillä on viikko käsitellä tätä asiaa. Eikä se mahdollista vahvojen poliittisten kantojen omaksumista, kun ei ollut aikaa keskustella perusvalinnoista. Tämä ei ole esittelijän vika, joka teki parhaansa. Kaikki ovat osoittaneet välttämätöntä joustavuutta, mutta turhautumiseni haluan ilmaista. Uh, <coughs> thank you. <coughs> thank you. I, think we all have. Kiitoksia. Varmasti meillä kaikilla on ollut omat hankaluutemme ajatuksen kanssa, mutta jotakin piti saada aikaan ennen Eurooppa-neuvostoa. Vieläkin meillä on täysistunto, siellä ehkä voimme äh, vähän vahvemmin ilmaista asioita, mutta tämä on vaikeaa, kun on. Mutta todennäköisesti on parempi saada aikaan jotakin kuin ei yhtään mitään. Mitä muutakaan voi tehdä? Liam. Oui, moi je voulais tout simplement... Euh, Haluaisin yksinkertaisesti kiittää Marianne ja kaikkia kollegoita, jotka ovat ottaneet tähän yötä työhön. Meillä on ollut rakentava ilmapiiri. Sofia on puhunut takarajasta, mutta oli väistämätöntä, välttämätöntä, että parlamentti ilmaisi siis kantaa mahdollisimman vahvan kannan ennen neuvostoa. Meillä on vahva kanta. Nekin kiittäisi erityisesti EPPtä, että hyväksyvät tämän sosiaalisen paketin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ehdotetaan niin selkeästi, että talousrahaliitolla on sosiaalinen sokkelinsa. Mann, then Thomas Mann ja sitten vielä Werner. <clears throat> Frau Infeld eigentlich se... Niin, kollega Infeld on ihan oikeassa. Hankalaa oli. Tämä on pelkkää huippukokouksesta toiseen selviytymistä. Jos me haluamme viestimme kuuluviin, niin se edellyttää tällaista todella nopeaa työskentelyä, mutta en nyt tiedä, onko kaikki kunnossa. Kyllä tämä on melkoista, melkoista kuumien perunoiden käsittelyä. Tämä ei johdu Marianen työskentelystä, vaan siitä, että aina vain on kauhea kiire, mutta kansalaisethan haluavat selkeitä päätöksiä ja meillä pitäisi olla aikaa pohtia sitä, mitä olemme tehneet. Ei tämä nyt ihan putkeen mennyt, mutta ei tämä, Marianne, ole sinun syysi. Oikein paljon kiitoksia tekemästäsi työstä. Kyllä tämä on tulos, mutta sitäkin täytyy pohtia, että mikä se loppujen lopuksi oikein olikaan. Uh, Werner, ole hyvä. Kiitoksia. Olen kollega Inetfeldin kanssa samaa mieltä. Teksti on nopeasti laadittu, se on vain englanniksi tarjolla ja puheenjohtaja sanoi, että ennen huippukokousta se piti saada pöydälle, mutta uskoakseni täysistunnossa päätetään lopullisesta tekstistä eikä tämä valiokunta. Tämä on tärkeä asiakirja ja sitä ei ole tar- tarjolla äi- kaikkien äidinkielellä, niin eihän sitä voida käyttää neuvotteluiden pohjana. Kyllä siitä on keskusteltava täysistunnossa ja täysistunnon järjestetään vasta huippukokouksen jälkeen. Sven. First of all... Ensin haluaisin kiittää Marian Taisenia tästä työstä ja Tämä on kyllä ensimmäinen asia. Paljon tarkistuksia oli, ja nyt minusta näyttää siltä ikään kuin kaikki nämä asiat olisivat aivan uusia. No, täytyy sanoa, että olen aika hämmästynyt, me olemme keskustelleet näistä asioista jo vuosia. Suurin osa Tästä on aivan vakiintunutta tietoa. Meillä on kantamme ollut näistä kysymyksistä ja tämän takia oli vain mahdollista, tämän takia vain tämä äänestys on niin mahdollista. Jos kaikki olisi uutta, jotkut kommentit kuulostavat siltä ikään kuin eurokriisi oli tässä, tässä juuri alkanut ja pitäisi nyt reagoida välittömästi. Täytyy kyllä sanoa, että näistä asioista kyllä on äänestetty moninaiset kerrat, joten Mm, pysytään nyt rauhallisena, mutta demokratian kannalta katsotaan olen samaa mieltä Werner Langenin kanssa. Tämä täytyy mennä täysistuntoon ja siellä tarvitaan tämä loppuäänestys. Mutta Ekon valiokunta on se paikka, joissa parlamentin asiantuntijat näistä kysymyksistä kokoontuvat. Ja kun on näin vahva enemmistö AFKO-valiokunnan kanssa, jolla on myös tärkeitä sanoja, asioita sanottavanaan, niin tämä on kyllä tärkeä merkki. Ja haluan vain korostaa yhtä seikkaa. Jos näette kuinka tärkeät kysymykset, kuten pankkiunioni, tulevat esille ne, neuvoston kokouksiin ilman minkälaista mietintää yhdessä yössä. Niin uskon, että nyt on ollut tällainen prosessi, keskustelua, tarkistuksia, mietintäluotoksia ja niin edelleen. Ja meidän on varsin varovaisia, että emme vähän vähättele omaa rooliamme, koska jos emme viikkojen ja viikkojen aikana pysty ottamaan kantaa näin tärkeistä kysymyksistä, silloin olemme kriisinhallinnon prosessin ulkopuolella ja parlamentti, on aivan oikeinkin valittu. Meitä, meitä on liian monta kertaa sivutettu neuvostossa, mitä tulee kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Joten olkaa nyt varovaisia, älkää itse vähentä, väh, vähätelkö omaa työtänne, jota viikkojen aikana on saatu aikana. Minä voin vain kiittää Mariana ja olen tyytyväinen, koska nyt olen nähnyt, kuinka nopeasti voit tehdä työtä ja sulattaa näin suuren määrän tarkistuksia paljon tulee tarkistuksia ja jätämme, säästämme aina sinulle joitakin käsiteltäväksi. Things to come. Tämä on vähän esimakua. Jean-Paul. Ensiksi vuorostani totta kai kiitän Marianne valtavasta työstä, joka on vienyt paljon aikaa, kun puhuu siitä, että työtä on tehty aamusta yöhön. Se on varmasti ihan totta. Joskus parlamentti työskentelee liian hitaasti ja meidän uskottavuus menee parlamenttiin, äh, neuvoston suuntaan. Tällä kertaa olemme pitäytyneet aikarajoissa. Äh, ymmärrän Werneriä hänen oikeassa, että meidän täytyy lähettää tämä täysistuntoon. Mutta meillä on kuitenkin ensimmäinen versio ennen neuvostoa. Ja tämä oli tär- tärkeä koe nytten. Onko meillä vaikutusvaltaa, koska me olemme ajoissa, vai onko niin, että meillä ei ole vaikutusvaltaa? Täytyy herätä tämä poliittinen kysymys. Kun me olemme kävelleet pikamarssia, tehneet pikatyötä, onko meillä vaikutusvaltaa sen kautta? vaikka aika niin, että tämä mietintö sinänsä erinomainen heitetään – jonkkaan. Meillä tulee olemaan poliittinen taistelu. Sanomme, että älkää nyt sanotko, että parlamentilta menee kuukauksia saada sapuun, niin että meidän pitäisi hylätä yhteismenetelmä, kun te ette mitenkään ota parlamentin työtä huomioon. Ja täytyy nyt muistaa kuitenkin. Me edustamme kansalaisia. Kansalaiset ovat meidät valinneet. tässä erityisen tärkeässä kysymyksessä. Ymmärrän ihmisten turhautumisen, mutta meidän täytyy ryhtyä aitoon poliittiseen taisteluun. Mitä ei ole mitään anne, mikään anekdotaalinen taistelu, tämä on ihan oikeaa kamppailua. Kun me ponnistelemme, teemme merkittävää työtä, kuuleeko neuvosto meitä? Jos ei, meidän täytyy löydä päät yhteen ja tehdä johtopäätökset tästä tilanteesta. Kiitos. Marianne, yes, of course, you may have the last word. Thank you. Marianne, voitte vielä puhua lopuksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kollegat. Siis van de ene en de andere. Niin ymmärrän, että jotkut ovat turhautuneita, mutta olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että kyse on demokraattisen prosessin päätöksestä. Paljon on tehty töitä lomien aikana, ennen kesätaukoa laadimme jo työskentelyasiakirjan yhteistyössä Ekonin sihteeristön kanssa ja laadimme kysymysluettelon ottaen huomioon myöskin ensin lomien jälkeisenä ensimmäisenä päivänä järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ja me jäimme odottamaan, mitä kuulemistilaisuudessa tehtiin. Siltä pohjalta laadimme uuden asiakirjan ja katsoimme myöskin aikaisemmin hyväksytyt päätöslausuman tekstit, joten ei niistä mitään uutta löytynyt, paitsi pankkiunioniin liittyen. Siitä piti keskustella ja muutamista muista yksittäisistä kohdista. Ja sitten hiukan kritisoitiin sitä, että on olemassa muitakin projekteja vireillä, mutta me priorisoimme tätä asiaa ja se johti siihen, että tietyt asiat jäivät taka-alalle, mutta joka tapauksessa tarkoituksena oli lyö, löytää yhteinen pohja ja olihan meillä jo tehtyä työtä tausta tukena ja sitähän kollegat pystyivät päivittämään, korjaamaan, hienosäätämään, ilmoittamaan, mikäli eivät olleet samaa mieltä, joten kyllä tämä oli demokraattista prosessia, jos mikä. Eli me pohdimme juuri sitä, että mikä voisi olla meidän viestimme neuvoston suuntaan. Eli kyllä tämä vaati melkoisia ponnisteluja, jotka ovat siis paneutuneet asiaan, niin se vaati melkoista työtä ja kyllä on selvästi havaittavissa, että jotkut ovat perehtyneet asiaan. Tietenkin täältä löytyy pilkuviilaamisen paikko, paikkoja, mutta kun katsotaan paljonko aikaa meillä oli käytettävissä, niin ehkä tämä se ainoa lähestymistapa mahdollisuus. Näin sovimme, että näin toimimme. Mutta herää kysymys vain siitä, että ei tämä helppo tehtävä tule olemaan, riittäisikö tämä puolitoista viikkoa, mutta niin kuin sanoitte, kyllähän tämä käy. Ja jos parlamentti haluaa saada äänensä kuuluviin, niin silloin täytyy toimia tällä tavalla. Ja mehän tiedämme, että kesäkuisessa huippukokouksessa neljän ryhmän asiakirja tuli pöydälle ja me käsittelimme sitä, me paneuduimme siihen ja jos olisimme silloin sanoneet, että lokakuuhun mennessä emme ehdi asioita käsittelemään, niin okei, tilanne olisi ollut toisenlainen ja tietenkin minä kannatan sitä, että kaikki asiakirjat on käännettävä kaikille virallisille kielille, mutta joskus vain ei aikataulu anna siihen mahdollisuutta ja oikein paljon kiitoksia kaikille kollegoille siitä, että kaikista huolimatta pystyttiin tekemään näin hyvää työtä. Tästä on hyötyä muun muassa kansalaisille. Kansalaisetkin vaan kuulla joskus meiltä myöskin viestejä siitä, mistä me olemme samaa mieltä. Ja nyt olemme siinä tilanteessa. Kiitokset siitä kollegoille. Kiitoksia. Uh, Lopetan tähän. Kiitoksia kaikille. Kokous päättyy. Seuraava kokouksemme on maanantaina 22. mar... Anteeksi, lokakuuta Strasburgissa kello seitsemän.